Dear colleagues, uh, Hyvät kollegat, pienellä viiveellä aloitamme kohdasta neljästyslistalla. Ai, keskustelemme Peter Semnebin kanssa, EUn erityisedustaja Etelä-Kaukasuksen alueelta. Myös mukana on Pierre Morel, erityisedustaja, jonka aiheena on Georgian kriisi mukaan lukien Geneven neuvottelut, siis koko Georgian problematiikka, kauppa monimutkaisuuskysymys näiden kahden vieraamme avulla tulee käsittelyyn, niin olen erittäin tyytyväinen, että vieraamme ovat tulleet paikalle. Herra Morel saa aloittaa. Anteeksi, herra Semnebi. Ja hänen jälkeen sitten herra Morel. Sitten voidaan esittää kysymyksiä, joihin saadaan vastauksia. Olkaa hyvä, herra Selmevi. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilo olla täällä neljättä kertaa tässä valiokunnassa. Minä aloitan myös muistuttamalla Georgian Venäjän välistä elokuun sodasta. Se oli tällainen määrittelevä tapahtuma Etelä-Kaukasuksella jota käsittelen viimeisessä puheenvuorossani. Niin tämä sota vaati päättäväisiä toimia. Olen tyytyväinen voidaan todeta, että EU vastasi tähän haasteeseen rauhantekijänä ja ja tässä korostui myös Etelä-Kaukasuksen strateginen merkitys EUlle. Keskustelu itäisestä kumppanuudesta on tehnyt tästä selkeän EU-sitoumuksen. Vielä monia kysymyksiä on jäljellä, joihin pitää vastata myös ajatellen tulevia sitoumuksiamme. Pitäisikö e- ehdottaa enemmän tukea tai luottamuksen rakentamispiteitä olemmeko tiukan, tarpeeksi tiukkoja Venäjän suhteen ja, ja niin edelleen. Mikä rooli muilla ulkoisilla tekijöillä mahtoi olla? Otan nyt näitä kysymyksiä nopeasti yhtenä kimpuna, koska on tärkeää saada ne tavallaan mieleen, kun alamme pohtia tulevaa politiikkaamme tällä alueella kokonaisuudessaan laajemmat seuraamukset ja vaikutukset sodasta. Niitä täytyy vielä jatkossa kunnolla arvioida, mutta Venäjän voimanosoitus Georgiassa on jättänyt ma- alueen maat ymmärtämään, miten, mä, miten haavoittuvaisia ja riippuvaisia ne ovat. Armenia, jonka kautta kulkee paljon Georgian kauppaa myös Venäjälle, polttoainetta ja muita tarvikkeita. Azerbaidsan myös se on myös tällainen äh, kauttakulkumaa, vienti kauttakulkumaa, ja nämä reitit ovat olleet uhattuna joskus keskeytettykin kuljetuksia. Tämä haavoittuvaisuus ja keskinäinen riippuvaisuus on käynyt esille Armenian ja Azerbaidsanin eh, symbolisessa elessä, kun ne ovat auttaneet Georgia jälleen rakentamaan esimerkiksi rautatiesiltoja sodan jälkeen. Sitten munkinlaisia poliittisia muutoksia on ollut Armenian ja Azerbaidsanin toimet Nagorno-Karabahin alueella ja diplomaattiset ponnistelut, joilla pyritään parantamaan Turkin ja Armenian välisiä suhteita. Sitten tämäkin pitäisi nähdä tässä kontekstissa EU tietenkin on oma roolinsa, kun se tukee kyseisiä toimia, erityisesti ajatellen rajojen avaaminen ja alueen kautta kulkureitit. Tämä parantaisi vakautta ja naapuruus alueen vakautta. Dramaattiset tapahtumat Etelä-Kaukasuksessa selkeästi osoittivat siis, kuinka tärkeästä alueesta on kysymys myös EUlle. Mitä mitä tulee näiden maiden sisäasioihin, ongelmia, jotka koskevat hallintoa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, eh, näiden kehitys on ollut eh, epätasainen kaikissa kolmessa valtiossa. Olen ollut toimimassa, olen käynyt vuoropuhelua kaikissa kolmessa maassa hallitusten kanssa demokratioiden vahvistumiseksi, instituutioiden rakentamisen hyväksi ja opposition kanssa käytävässä keskustelussa, jossa pyritään uudistamaan perustuslakia ja lisäämään tiedotusvälineiden vapautta. Tämä on ollut erityisen tärkeää viime vuonna, koska kysymys oli vaalivuodesta. Kaikkialla Etelä-Kaukasuksella Euroopan parlamentilla oli tietysti oma tärkeä roolinsa vaalitarkkailussa koko alueella. Huolimatta siitä, että kansainväliset tarkkailijat ovat kokeneet vaalit hyväksyttäviksi. Silti on todettu, että on paljon tehtävää, jotta voidaan parantaa vaaleja kaikissa kolmessa valtiossa. Haluaisin myöskin todeta, että kaikissa kolmessa maassa hallitukset ja vallassa olevat puolueet ovat hukanneet mahdollisuuden osoittaa, että ovat täysin sitoutuneet demokraattiseen hallintoon. Samanaikaisesti myöskin opposition voimapuute on myöskin vaikuttanut siihen, että on demokratiavajetta. Lähtisin liikkeelle Armeniasta. Siellä pidettiin maaliskuussa 2008 vaalit, joista seurasi melakointia ja kymmenen kuolemantapausta. He ovat osoittaneet, mikä on ongelma demokraattiselle hallinnolle maassa vuoropuhelun jatkamisesta huolimatta opposition jäsenten pidätys on edelleen asia, joka herättää huolestuneisuutta. Olen toiminut sen puolesta, että pyrittäisiin tutkimaan tapahtumat maaliskuuta 2008 ja vapautettaisiin kymmenen poliitikkoa ja että viranomaisia rohkaistaisiin panemaan toimeen parlamenta, pantamisen yleis, Euroopan neuvoston parlamentin yleis, yleiskokouksen eh, asianmukaiset päätösasemat. Myönteisesti Armenian hallituksesta voidaan sanoa, että sillä on voimakas taloudellinen joukkue, ja se on saanut paljon aikaan, saanut ohjelman aikaiseksi, joka on kunnianhimoinen ja tähtää uudistuksiin ja jolla pyritään uudistamaan hallinnon avainalueita mukaan luettuna sellaiset pahamaineiset ongelma-alueet, kuten tulli ja verohallinto, ja Armenia on pyrkinyt käyttämään korkean tason EU-asiantuntija, mikä on myönteinen merkki. Mitä tulee Georgian sotaan, Armenia pysyi tiukasti puolueettomana. Konfliktin alkupäivinä Armenian viranomaiset auttoivat henkilöitä, jotka halusivat paita Georgiasta ja tuki humanitaarista tukea Georgialle ja mahdollisti eu kansan, kansalaisten kautta kulun alueensa kautta Georgiaan on puhuttu aiemmin Turkin ja Armenian suhteista, joissa on tapahtunut käänne myönteisen ennen kaikkea presidentti Gylin oltua Jerevanissa jalkapalloottelussa eh, Armenian presidentin kutsumana syyskuussa. Keskustelut, <clears throat> kahdenväliset keskustelut ovat jatkuneet siitä lähtien ja on ollut myöskin eh, kansalais <clears throat> yhteiskunnan aloitteita, kuten anteeksi pyytökampanja, jota tällä hetkellä käydään Turkissa – Seuraan tietysti näitä tapahtumia suurella mielenkiinnolla. Azerbaidžanissa Azerbaidžanin viranomaiset ovat myöskin ilmaisseet mielenkiintonsa suhteiden tiivistämisen Euroopan unionin suuntaan Georgian kriisin jälkeen. Ennen kaikkea Azerbaidžan on erittäin kiinnostunut EUn toiminnasta eh, eteläisessä eh, energiakäytävässä Kaspian altaan alueella. Ja sehän on kiinnostunut neuvottelusta, joita käydään Turkmenistan ja Turkin välillä alueilla Ja se on pyytänyt, että EU olisi mukana voimakkaammin, jos näissä kysymyksissä ennen kaikkea Nabukko-johdon osalta sodan jälkeisessä vaiheessa eräs Azerbaidsanin tärkeimmistä panoksista alueen vakauttamiselle oli sitoutuminen jatkaa Georgian maakaasuhuollon, maakaasutoimitusten edelleen toimittamista. Suurin osa oppositiosta Azerbaidžanissa jättivät, poikotivat vaaleja. Voidaan sanoa, että tämä voikotti, nämä vaalit olivat hyvin järjestet, mutta kuitenkaan ne eivät täyttäneet moniakaan demokraattisen moniarvoisuuden normeja. Parlamentin päätös 18.12., jotta lykättäisiin kahden vaalikauden rajoitusta presidentin toiminnalle saattaa merkitä muutoksia poliittisessa maisemassa. Mitä tulee ihmisoikeuksiin ja tiedotusvälineisiin, kuva on ollut hiukan sekava Azerbaidžanissa ennen kaikkea. Mitä tulee ihmisoikeuksiin, se on ollut pieniä muutoksia parempaan. Viime kuukausina on otettu käyttöön tapausoikeus, Euroopan, Euroopan neuvoston toiminnan perusteella, jossain on pyritty vapauttamaan toimittajia ja niin edelleen. Kuitenkin 30. joulukuuta kansallinen radio- ja televisioneuvosto teki päätöksen, että, että ei myönnetä lupia ulkomaisten omistajien omistamille radio- ja televisioyhtiöille. Tätä kansainvälisesti on katsottu esteeksi tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle. Mitä tulee nagorno karabakhiin siellä oli paljonkaan sanottavaa, mutta on jotakin myönteisiä merkkejä Georgian sodan jälkeen, ennen kaikkea toinen marraskuuta Moskovan julistus, jossa kumpikin osapuoli ensimmäisen kerran sanoi äh, noudattavansa periaatteita, joista oli sovittu vuotta aikaisemmin, mutta siitä huolimatta tilanne on edelleen ristiriitainen. Aserbaidsanin taholta on esitetty lausuntoja, jossa sitoumus olla käyttämättä voimaa on asettu epäilynalaiseksi. Ja äh, Nagorun Karapehin alueella myöskin asettu arvostelua Armenian johtoa kohtaan ja on myöskin rikottu tulitaukosopimusta. Ja lopuksi Georgiasta. Siellä sisäpoliittinen taloudellinen ja turvallisuustilanne tällä hetkellä on vakaa, mutta sanoisin, että kuitenkin hauras. Talouskriisi, joka vakavasti vaikuttaa Georgiaan sekä elokuun sodan että kansainvälisen talouskriisin kriisin myötä, on tällä hetkellä pakottanut hallituksen kiskittymään enemmän taloudellisiin sosiaalisiin kysymyksiin aluekysymysten sijasta, mutta tämä tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti, jos tilanne edelleen huononee ja siksi on seurattava tilannetta. Georgia, siellä oli useita vaaleja viime vuonna, presidentinvaalit, parlamenttivaalit ja alueelliset vaalit, koska ei ollut yksimielisyyttä siitä, mitkä olisivat pelisäännöt vaalien aikana. Vaalit toteutuvat hyvin polarisoituneessa poliittisessa ympäristössä. Mitä tulee Etelä-Ossetiaan ja Abhaasiaan. Pierre Morel tulee puhumaan näistä yksityiskohtaisemmin. Haluaisin vain todeta, että EUn tarkkailumissiolla on tärkeä vakauttava rooli, koska oikeus, se, että evätään pääsy näille separatistisille alueille on kuitenkin eräs tärkeä kysymys tämän mission toimivaltuuksien toteutumisessa. Mitä tulee, on noitakin muitakin kysymyksiä, esimerkiksi mitä tulee kansainväliseen läsnäoloon, Pierre tulee puhumaan näistä, jossa EU on yksi kolmesta missiosta paikan päällä ja tällä hetkellä vain EUn missiolla on toimivalta, joka menee äh, helmikuun, jatkuu helmikuun 2009 jälkeenkin, joten tämä on meille hyvin tärkeää. Rohkaisisin yhdessä muiden keskustelukumppaneiden kanssa äh, sitä, että äh, Georgian viranomaiset tutkisivat elokuun tapahtumia – ja ennen kaikkea Euroopan parlamentin päätöslauselma, jossa pyydettiin kansainvälistä tutkimusta kysymyksestä EU on käynnistänyt oman selvityksensä, joka tullaan esittelemään. Siis on komission riippumaton selvitys, josta otetaan tuloksia heinäkuussa 2009. Haluaisin vielä sanoa, että meillä on monia toimia, hankkeita, al- näitä hankkeita otettiin myöskin näillä irtautuneilla alueilla ennen elokuun sotaa ja tässä odotettiin mielenkiintoa saada aikaan yli rajalinjojen toimintaa. Monet tämä, näistä luottamusta herättäneistä toimista niitä voitaisiin jatkaa ilman, että puututtaisiin Georgian alueelliseen integriteettiin, eheyteen ja olen äh, hallituksessa puhunut uudesta laista miehityksellä alueilla ja miten näitä hankkeita voidaan toimittaa, jatkaa niin, että ne mukautuvat Georgian lainsäädäntöön. Lopuksi johtopäätöksenä. Sota Georgiassa osoitti, että ongelmat kaukasuksella ovat kysymyksiä, jotka koskettavat välittömästi Euroopan unionia ja että niitä yksittäisiä ongelmia ei voida ratkaista irrallaan toisistaan. Nämä, näitä ongelmia voidaan myöskään erottaa suhteistamme kahteen suureen kumppanin alueella, Venäjään ja Turkkiin, huolimatta siitä, miten ongelmalliseksi olimme nähneet Venäjän roolin elokuussa. On monia paikkoja, joissa voidaan keskustella näistä kysymyksistä. Musta on yhteistyö monia korkeansa kokousta, mitä seuraavina kuukausina pyritään edistämään turvallisuutta ja voimakkaampaa EUn osallistumista eteläisessä energiakäytävässä. Ja sen lisäksi meidän sopimusneuvottelumme Venäjän kanssa ja monimuotoiset suhteemme Turkin kanssa. Mukaan luettuna vaikkakin Euroopan unioni ei, sitä oli nähty osallisena tässä vuoropuhelussa, ajatellen Turkin omaa vuoropuhelua alueellisella muodo, perustalla etelä -Kaukasuksella. Tässä on siis tällainen täysi agenda lähiaikoina meille kaikille, ja odotankin, että ennen kuin seuraava kerran olin valiokunnassa, niin minulla on paljon kerrottavaa taas. Thank you very much, Mr. Semneby, for your extensive... Kiitoksia, herra Semneby, erinomaisesta selonteosta, niin sitten herra Morel jatkaa yksityiskohtaisemmin Georgiasta. Puheenjohtaja, kiitoksia. On erittäin iloinen voidessani puhua ulkoasian valiokunnassa, koska olen ollut erityisedustajana Georgian kriisin jälkeen, kun olen täällä toiminut useissa yhteyksissä silloin, kun toimin Keski-Aasiassa. Tämä tietenkin jatkuu edelleen, koska Georgian tehtävä tavallaan on tähän lisätty ja se vahvistaa herra Semnevin tehtävää. Me teemme tandemissa yhteistyötä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jota olemme läpikäyneet viime kuukausina ja tilanne jatkuu edelleen. Yks, yhteistyötä toim, to, teimme jo silloin, kun toimin Keski-Aasian kysymyksessä, joten tämä on ollut meille luonnollista jatkoa. Tähän on liittynyt myös tarkkailutehtävä, EUn tarkkailutehtävä paikan päällä ja niin kuin tulen korostamaan mukana ollut myös komissio ja jäsenvaltiot. Yleisesti ottaen, ajattelen kontekstia, jota tässä on kuvattu, muistuttaisin, että mandaattini kattaa Georgian kriisin kriisinä. Se on se mandaatti. Tavallaan tämä on tällainen ad hoc tehtävä, jolla pyritään tukemaan EUn toimintaa tässä tilanteessa, jolle ei ole ennakkotapausta. Ja yritänkin selittää, miksi näin on. Ensinnäkin annan yleisen arvioinnin tilanteesta ja sitten tulen keskittymään äh, Geneven neuvotteluihin varsinaisesti. Yleisenä arviointina Georgian kriisistä tässä täytyy ensin muistuttaa ainakin lyhyesti siitä, että kyseessä on konflikti, joka on jo vanha integraatiohistoria kahden vuosadan aikana Georgian ja Venäjän ja neuvostoton aikana on historiaa, joka on varsin täynnä erilaisia vaiheita, mutta pitää muistaa se, että Georgia on ollut oli riippumaton saarin aikaan ja on tavallaan löytänyt vanhan identiteettinsä äh, vanhana kristillisenä kuningaskuntana roomalaisen, Rooman aikaan ja se sai riippumattomuuden itsenäisyyden vuonna 1921, joten tällaista uuttakin historiaa on maan itsenäisyydellä puhumattakaan pitkästä historiasta. Pitää muistaa myös Stalinin valppaus. Hän on itse oli syntynyt täällä. Pitää muistaa Berian toimet joka oli Georgiasta myös kotoisin, miten hän toimi Georgiassa. Ja ennen kuin kaikkein viimeisin vaihe kriisissä alkoi, on tällaista historiallista taustaa ja kontekstia, joka on varsin raskasta. Itse konfliktin alkuperä liittyy Neuvostoliiton romahtamiseen siinä mielessä, että siviilisota syttyi johtuen nationalistisesta liikkeestä ensimmäisen presidentin Hansa Kurdian aikana. Hän oli erittäin nationalisti henkinen. Äh, siviilisodassa syntyi 20 000 kuollutta. Vieläkään seuraamuksia ei ole ratkaistu kaukana tästä, mutta kaikki tämä korostaa, laajentaa edelleen tätä taustatilannetta, joka EUn pitää myös ottaa huomioon. Muistettaisiin, että kaksi mekanismia otettiin käyttöön mitä tulee tilanteen valvontaan siviilisodan jälkeisessä tilanteessa. Komissio oli toimi Etelä-Ossetessa vuonna 1991. Sinne lähetettiin tällainen erityinen Etyjin valvontaryhmä. Sitten Georgian ystävät-ryhmät YKssa toimivat myös. Samoin Moskova oli mukana vuonna 1994 ja sitten YK erityis missio Georgiassa. Tämä oli monimutkainen äh, konsultaatiojärjestelmä, joka toimi suurin piirtein ok. Äh, pikkuhiljaa kuitenkin neuvottelut jäivät junnaamaan paikalleen. Näin siis tapahtui viime vuosina ja aivan erityisesti viime kuukausina. En nyt palaa kesä, heinäkuun ja elokuun tapahtumiin, niin kuin kollegani tässä asiasta muistutti, tämä liittyy kuuluu komissiolle, joka toimii Rova Taljavinen johdolla. He pyrkivät selventämään varsin ristiriitaisen seuraamuksen tästä on syntynyt tärkeää. Ja tätä varten mielestäni jännitteet EUn ja sen toiminnan tietysti Euroopan parlamentin kohdalla ovat oikeutettuja. Tämä on siis ensimmäinen kansainvälinen kriisi, jonka EU on suoraan ottanut kontolleen ei tarkoita sitä teollista, sitä, tätä halunnut tai siitä päättänyt. Tämä johtuu kontekstista, mutta tämä tehtävä piti ottaa vastaan, ajatellen tilanteen seuraamuksia. Viisi kuukautta tämän jälkeen haluaisin kertoa kolmesta, kolmesta valaisevasta seikasta, minkä takia, miten tämä oli mahdollista. Kolme perussyytä minun mielestäni. Ensinnäkin EUn reaktivointi. Tässä pitää korostaa Ranskan puheenjohtajavaltion aloitekykyä. Sillä oli ratkaiseva rooli alussa, niin kuin te muistatte, 8.12. kesäkuuta viisi päivästä sukkulointia diplomatian tasolla. YK on turvallisuusneuvosto oli tavallaan aivan jumissa, se ei pystynyt toimimaan samoin Etyj-järjestö, Viinissä pystynyt toimimaan samoin ongelmat johtuvat myös vaalipolitiik- vaalikehityksestä. Georgia oli varsin lähellä myös USAta ja tilanne oli erittäin vaikea paikan päällä. Oli myös vaikea USAn toimia. Suoraan sanottuna lyhyesti vastuu sitten kaatui tavallaan EUn suuntaan sen puheenjohtajavaltiolle se toimikin varsin päättäväisellä tavalla presidentti Sarkosin johdolla ensipäivinä, mutta on pidetty yllä pysyvää painostusta. 8. syyskuuta tehtiin lisätoimia, matkustettiin, tehtiin virkamatka Moskovaan, komission puheenjohtaja herra Barroso ja korkea edustaja eh, oli myös paikalla, siis herra Solana. Sitten saatiin aikaan tarkkailumissio. Se lähti toimimaan ensimmäinen eh, lokakuuta. Sitten 10. lokakuuta vedettiin pois Venäjän joukot läheisiltä alueelta Samoin Geneven neuvottelut alkoivat uudestaan 22. marraskuuta jatkui konferenssilla Brysselissä, lahjoittajan konferenssilla. Toiminta on jatkunut erittäin kurinalaisesti mielestäni. Sitten otettiin käyttöön kaikki voimavarat EU-ssa. Kaikkein vaikuttavinta oli tietenkin valvonta tehtävä joka seurasi tilannetta kuukausi kuukaudelta Tbilisissä. Paikan päällä oli erilaisia toimistoja. 22 maata osallistui tähän toimintaan. Tämä on ollut mielestäni varsin merkittävää työtä ottaen huomioon neuvoston toiminta ja jäsenvaltioiden toimintaa. Näin on voitu ottaa liikkeelle voimavarat toiminnassa päättäväisesti vaarallisella alueella ilman tietenkään minkäänlaista aseistusta on etsitty tähän tehtävän mahdollisimman päteviä henkilöitä ja niin kuin kollegani Semdin kanssa jatkuvasti saamme kuulla, olemme kuulleet puhuttavan Pristinasta, Sarajevosta tai Gaasasta. Toisin sanoen tarvitaan kokenutta henkilökuntaa, joka ottaa suuria riskejä paikan päällä, mutta tekevät työtä eri tavoin kaikista näistä muista ryhmistä, kun pyritään palauttamaan tilanne normaaliksi. Tämä kaikki saatiin aikaan kolmessa viikossa neuvotteluta neuvoteltiin sopimuksesta Georgian ää, äh, sisä- ja puolustusministeriöiden kanssa, jotta voitaisiin suorittaa työmahdollisuuden hyvin paikan päällä lokakuun lopussa. Tehtävästä tuli myös äh, YK tehtävä tavallaan. Ne 1400 tehtävää on suoritettu nyt alun paikan päällä vain EUn tarkkailijat suorittavat näitä yömissioita, yötarkkailutehtäviä. He vain pystyvät hallinnoimaan, hallitsemaan tämän puolen. Sitten kun on otettu kaikki voimavarat käyttöön, on nimitetty erityisedustaja Georgian kriisille, siis herra Sembi, ja heti alettiin valmistautumaan Geneven neuvotteluihin. Ja otettiin huomioon myös YK toiminnan YK-toiminnan avaus New Yorkissa. Kannattaa myös muistuttaa siitä, että Georgian lahjoittajien konferenssi pidettiin 28.10. Näin EUn aloitteesta tämä järjestettiin. Mukana oli alussa äh, puheenjohtaja Barroso ja saatiin yli 400 äh, miljardia euroa ja tähän liittyy myös vahvaa poliittista ehdollisuutta, siviiliapua väestöllä Georgiassa ja pyrittiin toimimaan hallitulla tavalla avoimesti. La deuxième caractéristique, la... Siis mobilisoitiin kaikki voimavarat. Sitten kolmas piirre liittyy EUn yhtenäisyyteen. Uskon, että tässä pitää puhua erityisesti kahdesta ensimmäisestä poikkeuksellisesta ministeriöiden kokouksesta syyskuussa, syyskuun alussa. Näin määriteltiin tiukka kohdennettu linja kriisin suhteen. Tuomittiin Moskovan toiminta ja lähetettiin viesti samanaikaisesti Venäjän suuntaan ja pyydettiin mittaamaan, ottamaan, että Venäjä ottaisi huomioon toimintansa seuraamukset. Minulla on tämä teksti nyt mukana, mutta tämä oli siis poliittinen johdonmukainen vahva viesti, joka tavallaan lisäsi EUn jäsenvaltioiden yhtenäisyyttä, vahvisti kantoja, ottaen huomioon erilaiset poliittiset suuntaukset. Tietysti on erilaisia sävyjä ja nyansseja, mutta mitään jakolinjaa ei löydy. Ja tästä syntyykin tämä poliittinen vahvuus dynaamisessa sitoumuksessa, joka siinä vaiheessa määriteltiin. Ja sitten se on vienyt asiaa eteenpäin ja on tukenut EUn toimintaa tilanteessa. Toisin sanoen, on noudattu aikatauluja, jotka on määritelty, niistä on pidetty kiinni, on keskitetty eurooppalaisia aloitteita, jotta EU ensimmäistä kertaa olisi johtoasemassa kriisin hallinnassa eikä enää toimi pelkkänä avustajana vaikka silläkin on tietysti tärkeä merkityksensä. Tässä mielestäni jota, se, mitä voidaan oppia Georgian kriisistä tähän mennessä. Ja tähän, tähän liittyy myös velvoitteita ajatellen tulevaisuutta ja jatkotoimia. Meidän pitää puhua tästä selvästi. Asia, josta nyt olen tästä halunnut kertoa, on luonut mahdollisuudet poliittiselle toiminnalle Geneven neuvottelussa. Alku on tietysti vaikeaa, täällä ei ole mitään ennakkotapausta tällä tilanteelle ja diplomaattiset suhteet katkesivat Georgian aloitteesta Venäjän kanssa toisaalta. Georgia vetosi Sotsin ja Moskovan sopimuksiin jotka suurin piirtein olivat hallinnoineet tätä tilannetta vuodesta 1992 eteenpäin alueella. Tämä, tässä tarvittiin siis sitä, että luotiin uudet poliittiset puitteet kohdasta kuusi sopimuksen, josta, jossa, jossa verrataan kansainvälisen toimintaan Genevessä. On myös 8. syyskuuta lisäsopimus. 15 lokakuuta kaksi kuukautta sodan jälkeen edelleenkin kumpikin osapuoli ei halua olla suorasoitus toisinsa. Ja painostetaan yleistä mielipidettä, on kyse sitten Moskovasta tai Georgiasta, Tsinkalista tai muista alueista. Valinta, jonka EU teki, koska EU, sen puheenjohtajavaltio, sihteeristö, muut vastuuhenkilöt päättivät tällaista yhteispuheenjohtajuudesta Geneven neuvottelut EUn, YK ja Etyjin kanssa. Minkä takia? Koska lähdettiin realiteetista liikkeelle. Me lähetimme paikan päälle tarkkailijoita, me siellä oli jo paikalla Etyj tar- tar- äh, tarkkailijoita, ja koska oli myös joukkojen siirtoa Afgasian yli, jossa ei mitään konfliktia tällä kertaa syntynyt, mukana myös äh, YK missio Nämä kaikki kolme yksikköä olivat vastuutehtävissä paikan päälle. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tällaista yhteistyötä on, mutta ensimmäinen kerta, kun näin suurta solidaarisuutta löytyi tavallaan paikallisesti ja ajallisesti. Ja jos yrittää auttaa tilanteen normalisoitua, pitää toimia poliittisesti, niin on parempi silloin toimia myös yhteistyössä. Tämä toteutui varsin symbolisella tavalla käytännössä 14. syyskuuta lokakuuta pidettiin Genevessä illalliset ennen kuin tavallaan virallisesti alettiin neuvottelut mutta oli kuitenkin tällainen illalliskokous, mukana oli myös lehdistöä. Tilannetta jo, tilasta johti puheenjohtajavaltio Ranska, herra Kusner, herra Solana oli paikan päällä, Rova Ferrero Wagner, YK pääsihteeri Ban Ki-moon, ja herra Gutierrez, pakolaisvastuuhenkilö, samoin Etyin silloinen puheenjohtaja Alexander Stubb ja Viinin pääsihteeri, Etyin pääsihteeri myös paikalla, joten alusta lähtien tästä, tässä lähetettiin vahva sitoumuksen viesti, kollektiivisen sitoumuksen viesti kolmen toimielimen kesken. Pyrittiin maksimoimaan sekä tehokkuutta että sitoumusta kolmen elimen kohdalla näissä vaikeissa neuvottelussa, ottaen huomioon kontekstin, kontekstin jota äsken kävin läpi. Sitten toinen vaikeus, joka liittyy Geneven neuvotteluihin, on muotoseikka. Venäjä oli tässä tavallaan koopilottina Sarkosin aloitteesta. Haluttiin johtaa yhdessä näitä Geneven neuvotteluita, mutta tietysti sitten paikan päällä Venäjän joukot ovat, olivat paikalla, niiden piti vetäytyä pois, siksi oli vaikea tavallaan olla sekä tuomarina että osapuolena, siksi piti löytää tällainen avoimempi tapa toimia. Venäjän vastustus oli sekä taktista symbolista, mitä tulee USA osallistumisen Geneven neuvotteluihin. Tämä ei ollut mikään tae hyvästä poliittisesta kehityksestä jatkossa. Sitten yksikköjen asema, jotka Venäjä tunnustaisi, mutta joita taas perusperiaatteesta Georgia ei tunnustanut ja siksi oli tärkeää saada aikaan monimutkainen järjestelmä, joka tavallaan on tällainen 6 plus 2 rakennelma, Georgia, Venäjä USA ja nämä kaksi muuta yksikköä ja muut tahot. Tässä tavallaan saatiin aikaan yhteiskokous, joka pystyy toimimaan kansainvälisesti, mutta sen pitäisi pystyä toimimaan työryhmien tasolla kaikkien osapuolten kanssa toimintatavoista, joista piti sopia, ja pikkuhiljaa olemme sitten niitä hienon säätäneet konsultaatiossa kaikkien osapuolten kanssa. On työryhmä, josta oli sovittu 12 elokuuta kokouksessa ensinnäkin tämä vakausturvallisuustyöryhmä alueella, kakkosryhmä aiheena vakolaiset ja kotoa siirtymään joutuneet. Muistuttaisin siitä, että tämä on erittäin poliittinen kysymys Venäjällä. Venäjän ulkopuolella tietenkin sitten henkilöt, jotka olivat menossa Georgian tai muualla, eivät ole välttämättä pakolaisia, vaan kotoa siirtyneitä. Haluan tuossa semiotiikkaa tavalla, joka myös saattoi, saattoi aiheuttaa vaikeuksia. Haluaisin muistuttaa myös Geneven valmisteluista, kuinka tärkeää oli konsultoida ja vierailla paikan päällä. Tässä nämä suuret ongelmat alkuvaiheessa. Tähän menee kaikkein paljon aikaa. Miten sitten seuraavat etapit hoidettiin? Geneve 1 tavallaan 15. lokakuuta. Silloin oli vahva, vahvoja jännitteitä, mutta silti pystyttiin virallisesti hyväksymään toimintasäännöt, jonka kaikki osapuolet hyväksyivät. Sitten oli tällaisia molemminpuolisia boikotteja eri kokouksia Georgian ja Venäjän välillä, mutta kuitenkin oli tällaista rinnakkaista äh, neuvottelutoimintaa ja samoin myös paljon epävirallisia yhteydenottoja. Näin eri osapuolet pääsivät tavallaan uudelleen ehkä aloittamaan keskustelut. Avain, avainkohtana oli, että valittiin uusi päivämäärä neuvotteluiden äh, vaikean lähdön jälkeen, mutta kaikki kuitenkin pystyivät ilmaisemaan kantojaan ja sovittiin siitä, että kuukauden jälkeen tavattaisiin uudestaan. Siitä sitten syntyi Geneve 2 jälleen oli valmistauduttu kiihkeästi tähän kokoukseen ja oli konsultoitu kaikkia kentällä paikan päällä. Oli tutkittu mahdollisia kokouksen aiheita. Tämä alkoi epävirallisessa, epävirallisella illallisella. Kaikki olivat läsnä. Sama koski seuraavan päivän työistuntoa. Kaksi työryhmää teki työtä ilman mitään ennakkoehtoja. Muistan siitä, että ykköstyöryhmä, joka käsitteli turvallisuutta, ja sitä johti kolme yhteispuheenjohtajaa, koska turvallisuuskysymykset koskivat tietenkin kaikkea toimintaa YKssa, EUssa, samoin Etyjissä. Kakkostyöryhmä, sitä johti myös komission edustaja herra Vigan Relexistä ja mukana oli myös herra Jans Genevestä. Pystyttiin siis löytämään ne teemat, joita piti työstää Geneve kolmosessa, joka pidettiin sitten 17. viime joulukuuta. Tehtiin työtä noin kolme tuntia rinnakkaissa kokouksissa ja yhdeksän tuntia kahdeksan päivän aikana viime joulukuussa ykköstyöryhmä keskittyi ennakointi, mekanismeihin oltiin lähes samaa mieltä. Ihan viime hetkellä kaksi osapuolta oli eri mieltä asemasta ja paikalle päästä herkkiä kysymyksiä, siksi piti lykätä sopimusta, mutta olennaiselta osin pystyttiin olemaan yhteisymmärryssä ennaltaehkäisymekanismin aikaan ja sit tätä voidaan tavallaan käyttää hyväksi jatkossa. Sitten puhuttiin myös muista luottamusrakennustoimista, kontrollikysymystä, yhteisistä vierailuista herkillä alueilla, kakkostyöryhmä, toi myös vaikeista, käsittelee vaikeita kysymyksiä humanitaarista apua, väestön mukaanottoa ja kaasutoimituksen lopuksi sanoisin, että Geneven neuvottelut tulevat jatkumaan. Ne ovat heikolla pohjalla, mutta kaikki osapuolet kuitenkin ottavat osaa tavallaan. On ylitetty 31. joulukuuta päivämäärä ja tämä on osoittanut, että tarvitaan lisäyhteydenottoja. Tämä ei ole lyhyen aikavälin toimintaa pitää mennä pidemmälle. Ihmiset ovat sitoutuneet tähän. Venäjä etenee askel askelelta, jolla sillä on lyhyen aikavälin tavoitteita. Se ei halua toista Minskin prosessia, johon kollega tässä äsken viittasi, eikä EUkaan. Mutta ei voida paloitella kriisiä paloihin tällaisen sodan jälkeen, viisi tämän jälkeen, jonka seuraamukset ovat varsin ratkais, rat, äh, raskaita. EU on siis sitoutunut tähän tilanteeseen, se mitä jatkossakin pyrkiä uudelleen rakentamaan tilannetta lähtien liikkeelle välittömistä konkreettisista ongelmista, mutta sillä pitää pitää mielessään poliittinen keskivaiheen tilanne. EUlla ei ole mitään selkeitä aikatauluja. Se on edelleenkin vastuuasemassa, sen pitää toimia tämän mukaisesti. Geneven neuvottelut eivät ole vielä varsinaisia neuvotteluja, eikä ainakaan se ole mikään varsinainen konferenssi. Tähän ei ole vielä päästy, mutta tämä on poliittinen prosessi, jossa on lähty liikkeelle. Työtä on tehty paljon ja eri osapuolet ovat sitoutuneet tähän. Tätä voidaan vielä vahvistaa tulevina kuukausina, ehkä saadaan rake- jäsentyneempi rakenne aikaan. Georgian kriisi tulee siinä vaiheessa siirtymään uuteen vaiheeseensa. Kiitän teitä huomiostanne. Kiitoksia kovasti suurlähettiläs. Arvostamme kovasti teidän johdantoanne myös sitä, että olette tulleet paikalle juuri ennen kuin lähdette YK, joten siksi olen hiukan tässä ottanut tämän huomioon, että joudutte lähtemään täältä kello kymmenen, Se oli maksimi, mihin päädyin neuvottelemalla herra Modelin henkilökunnan kanssa. Siis pyydän, että ensin esitän kysymyksiä vain herra moraalin osuudesta ennen kuin annan puheenvuoron eri puhujille ja pyydän teitä puhumaan erittäin tiivisti ja lyhyesti, koska todellakin 16, kello 16.10 herra Morel joutuu poistumaan. Haluan toivottaa tervetuloa uuden jäsenen herra Kiritan ulkoiseen valiokuntaan. Hän tulee Romaniasta ja hän korvaa, niin hän on tässä, hän siis korvaa Rova Anastasen, Anastasia tässä valiokunnassa. Joten kysymyksiin. Ja niin kuin juuri sanoin, puhukaa lyhyesti, niin lyhyesti kuin mahdollista. Ja keskittykää Georgian osuuteen. Rova Began, delegaation, Etelä-Kaukasuksen delegaation puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Morel teidän johdannostanne. En täysin tätä analyysianne jaa, koska mielestäni tässä alussa te tavallaan jättitte jotakin, mitä täällä parlamentissa joidenkin kuukausien ajan olemme olleet valppaina. Me olimme lähettäneet näitä varoituksen sanoja pyysimme, että EU toimisi ennakoivalla tavalla. Meidän mielestämme tämä ehkä olisi pystynyt välttämään tämän sodan Ja se seikka, että tänään on pakko todeta, että enää ei olla tilanteessa, jossa oltiin ennen konfliktia. Silloin oli tällainen äh, linja hallinnosta eri alueilla. Tällä hetkellä mielestäni pitää puhua rajoista silloin, kun kukaan ei voi ylittää tätä aluetta Georgiaan vapaasti. Miten sitä voidaan kutsua muuksi kuin rajaksi? Siis tällä hetkellä puhutaan alueesta int koko, mm, koskemattomuus. Mitä se tarkoittaa tällä hetkellä, kun me eurooppalaiset puhumme ku, siitä, että kunnioitetaan alueesta koskemattomuutta Georgian kohdalla? Onko teillä toivoa siitä, että jonakin päivänä Genevessä annetaan näille alueelle aseman, josta sitä neuvotellaan, koska tällä hetkellä on olemassa vain tämä missio ja operaatio ja YK, ei tiedä pääseekö se palaamaan sinne. Venäjä on ved, käytännössä veto-oikeuttaan etyin kohdalla ja sitten EUn tarkkailijat, jotka harjoittavat valvontaa, seurantaa, mutta eivät voi kuitenkaan varsinaisesti puuttua tilanteeseen. Kiitoksia. Sitten herra Kasuliitis, olkaa hyvä. Merci, Moi aussi, je me Puheenjohtaja, minäkin kysyisin lyhyesti herra Morelta. Ensinnäkin tämä hämmästyttävä rooli, joka EUlla oli, niin kuin sitä sitten, viittaan sitten Sarkosin tor- toimintaan puheenjohtajakaudellaan, mutta USA joka ei halunnut olla ensisijaisessa roolissa. Onko tämä syy sille, että jäi tällaista tyhjötä EUlle toimia? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen kysymys on, puhutaan näistä jäätyneistä konflikteista niin kuin etelä ja muiden konflikteista, mutta nyt on käynyt ilmi, että ei ole olemassa mitään jäätyneitä konflikteja, koska jos jäänyt, ne olisivat jäätyneitä, niin ei sitten syntyisi tuosta sotaakaan, joten onko tämä tavallaan, kun puhutaan jäätyneistä konflikteista, se tavallaan rauhoittelee kansainvälistä yhteisöä, että se ei ryhtyisi mitenkään intensiivisiin toimiin ratkaistakseen ongelmia. Kiitos. Herr Öger, Sie haben das Wort, bitte. Öger. Thank you. Um, what is your assessment? Mikä on teidän arvionne EUn komission suosituksesta, joka koskee itäistä kumppanuutta. Mikä piirre sillä on äh, naapuruspolitiikan sisällä? Mitä tulee sitten äh, suhteiden parantamiseen äh, Georgian ja muiden etelä valtioiden välillä? Kiitos puhemies. Puheenjohtaja haluaisin kysyä, Miten arvioitte sen, että ennakkoehdot, jotka määriteltiin kahdessa sopimuksessa, jotka allekirjoitettiin elokuussa ja lokakuussa, miten pitkät nämä on täytetty? Kysyn kolmesta asiasta. Ensinnäkin, mikä on Abhasian etelä tuleva asema, josta ei tarkoitus keskustella itse asiassa jo nyt. Ja tätä tavallaan etukäteen määritteli Venäjää. Ja toinen asia liittyy sopimuksessa todettuun siihen, että vaadittiin joukkojen vetämistä takaisin niihin asemiin, joissa olivat ennen konfliktia. Tätähän ei vielä ole toteutettu. Ja kolmanneksi, mikä on tilanne tarkkailijoiden alueelle pääsyn osalta? Onko tarkkailijoilla mahdollisuus päästä kaikille alueille Etelä-Ossetiassa, myöskin niihin osiin etelä jotka ovat täysin georgialaisten asuttamia? Thank you. Eh, pan Wielowiejski, proszę bardzo Nowiejski. Mikrofoni. Le micro. Oui, merci. Monsieur l'ambassadeur, je... Suurlähettiläs, ymmärrän, että tavoite on selkeä. Pitää saada uudelleen aikaan vakaa rauhantilanne koska Tämä on yleinen tavoitteemme, mutta näissä olosuhteissa kun tähän kysymykseen pyritään vastaamaan, se on varsin vaikea, koska neuvottelut jatkuvat, enkä usko, että tämä tulee olemaan helppoa. Mutta herra suurlähettiläs, mistä lähtökohdista te sitoudutte näihin neuvotteluihin? Mitä te haluaisitte että EU voisi ehdottaa, missä se voisi onnistua näissä neuvotteluissa. Voisitteko hiukan täsmentää? Voimme hyvinkin sanoa, mitä venäläiset, abhasialaiset tai georgialaiset haluavat, mutta tässä konfliktitilanteessa, jota on vaikea ratkaista, onko riittävän selkeä ajatus asiasta meidän taholtamme, siis EU-ssa? Merci. Mr. Andrew Duff. Andrew Duff. Kiitos. Saisinko kysyä, onko niin, että Georgia edelleen uskoo, että jossakin vaiheessa siitä voisi tulla Naton jäsen? Mikä on tilanne ajatellen sopimusta, joka allekirjoitettiin Georgian ja Kondolisa Ricein välillä aika äskettäin. Ja pitäisikö edelleen säilyä sen uskon, että Georgiasta että voidaan piankin tehdä Naton jäsen. Mitä voidaan tehdä tällaisen käsityksen muuttamiseksi? I would say that all those questions... Kaikki kysymykset osuivat varsin oikeaan. Ja ne olivat useinkin oikeastaan joten herra Morille tehtyjä kysymyksiä puhutaan kaukosta, mutta myös laajemmin. Seuraamme seuraavalla tavalla, jotta herra Morel pystyy ja, lähtemään New Yorkin. Ensin hän vastaa ja sitten herra Semnebi jatkaa. Herra Morel, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä teidän ymmärryksestänne näistä aikarajoituksista juuri sen takia, että keskusteluja valmistellaan Monykin mandaattia varten. Nyt on hetki alkaa puhua YK turvallisuusneuvoston johtajan kanssa näistä kysymyksistä, koska meidän kokemuksemme ovat liittyneet varsin läheisesti toisiinsa ja me jatkossakin toimme solidaarisesti neuvotteluiden, neuvottelujen yhteydessä. Mitä tuo, tulee Rova Isabegänin esittämiin kysymyksiin, sanoisin, että en ole palannut näihin ennakkotapauksiin ja miten asia oikein tapahtui ja kaikki syntyi. Herra Sembi esitti tässä rehellisesti kysymyksen äh, äh autokriittisestikin koskien kaikkia Georgian ystäviä. Minä olen pikemminkin vastuussa itse kriisistä ja kriisin jälkeisestä tilanteesta, sodan jälkeisestä tilanteesta Mutta mitä tulee tähän asemakysymykseen? EUn kanta määriteltiin Eurooppa-neuvostossa ensimmäinen jo syyskuuta. Me emme kaadu osallistumista, mutta me tuomitsemme tämän toiminnan. Tämä, tämä, tämä toiminta liittyy sotaan ja tässä luotiin sellainen tilanne Euroopan mantereella, jolla ei ole varsinaista ennakkotapausta tässä historiallisessa kontekstissa, jossa nyt elämme ja siksi EU otti tämän tiukan kannan. Ja EUn kannan perusta löytyy myös tästä, mitä tulee sitten alueen maiden asemaan. Loppujen lopuksi alueellinen koskemattomuus on perusperiaate valtioissa ja historiasta löytyy kyllä paljonkin tapauksia, josta näkyy, että ollaan suhteessa tiettyyn yksikköön, niin, mutta se välttämättä tunnustetaan. Tämä, tätä voidaan kutsua se juridismiksi ehkä, mutta tässä tavallaan pyritään säilyttämään kansainvälisen järjestyksen perusasema. Sitten jatkossa tehdään poliittista työtä siinä määrin kuin pystytään e, vaikeissa olosuhteissa. Tästä on esimerkkejä Genevestä. Me pystymme tekemään tätä kaikkien kanssa, mutta samanaikaisesti periaatteellinen kanta on selvää. Nicaraguan lukuun, että kukaan muu ei ole tunnustanut näitä kahta yksikköä. Tämä on siis fakta. Joskus pitää tunnustaa realiteetti. Realiteettiin liittyy useita ulottumuksia. On se, että ei ole tunnustettu jotakin aluetta, maata. Myös Venäjän lähestymässä saattaa olla kysymys. Näin on ollut jo viiden kuukauden ajan. Tämäkin on poliittinen fakta. Ja jos tämä monimutkainen tilanne on se, jossa pitää toimia. Mitä tulee sitten Georgian koskemattomuuteen tulevaisuuteen, Haluaisin vain viitata siihen, mitä presidentti Sakasveli sanoi puheenvuorossaan YKssa, kun yleiskokous avasi toimintansa syyskuun lopussa. Hän puhui tavoitteesta, joka liittyy rahoinomaiseen yhdentymiseen. Kaikki georgialaiset eivät ole samaa mieltä. Tästä pitää puhua suoraan. Ei tämän asian arvioiden jätän georgialaisille. On sisäisiä jännitteitä keskustelussa, mutta tästä kuitenkin päättää valtion päämies. On ollut muitakin rahonomaisia yhdentymisen muotoja. Georgian kriisiin liittyy tämä monimutkainen tausta ja meidän pitäisi toimia niin, että pitäisi keskustella eikä ryhtyä sotatoimiin. Ja nyt tartun myös herra Kasulisen kysymykseen, niin tämä ei ole mikään jäätynyt konflikti, mutta ainakin pitäisi ottaa, ostaa tästä se oppi, että kun neuvottelut ovat jäätyneitä, silloin syntyy konfliktitilanne, ja juuri tämän takia tarvitaan Geneveä. Täytyy näiden kaikkien osapuolten työtä, jotta voidaan palata mahdollisimman normaaliin tilanteeseen mahdollisimman nopeasti. On kyse sitten suhteista paikallisviranomaisten välillä, on he, ovat sitten tunnustettuja, tunnustettuja tai ei, tai onko kyse sitten kaikkein eniten kärsineestä väestöstä. Tällä hetkellä ta- teltoissa elo, elo, siellä on varsin rankkaa, koska pakkasta on kymmenekin astetta. Asiat ovat siis varsin selvät. Sitten kysymys, joka liittyy tulevaisuuteen. Genevessä pyritään lähteä liikkeelle konkreettisesta kirjallisesta kysymyksestä paikan päällä. Seuraavaksi edetään etappi etapilta, vaihe vaiheelta. Tämä on siis ensimmäinen vaihe. Pitäisi yrittää palata mahdollisimman normaaliin tilanteeseen kaikkien kipeimmissä kysymyksissä. Tästä tietysti ollaan vielä kaukana. Sitten pitäisi vahvistaa luottamustoimia ja siinä vaiheessa, kun on alettu tekemään työtä tietyssä rakenteessa, jossakin vaiheessa on aikaan mekanismi, niin silloin voidaan palata pitkän aikavälin työhön ja tulee poliittisen asemaan vuoropuheluun eri osapuolten kesken koskien tulevaisuutta, sitä missä määrin, miten asiassa tullaan toimimaan. Mutta joka tapauksessa tämä on tunnustettava rakenne. EU ei ole mitään välitä ratkaisua löytänyt, mutta se on näytön tavallaan suuntaa ja se on saanut nämä ensivaiheet läpi käyttäen poliittisia voimavaroja hyväksi. On otettu eri voimavarat käyttöön ja pyritty toimimaan yhdenmukaisella tavalla EUn riveissä. Ja mielestäni olemme osoittaneet, että me pystymme toimimaan tällä tavalla. Tämä on äärimmäisen vaikeaa. Esteitä on jatkuvasti esillä. Jokaisessa Geneven istunnossa ollaan oltu katkeamispisteessä tai joku on ollut paiskumassa ovia kiinni ja poistumassa salissa, mutta kuitenkin eri osapuolet tunnustivat, että kannatti jatkaa toimintaa. Toimintatapa on siis selvä. Mitä tulee sitten riittämättömyyksiin, puutteisiin, Viittaan kysymyksiin, joita varapuheenjohtaja esitti. Vastaus on varsin yksinkertainen. Tämä asemakysymys Geneven asema on tässä tärkeä ja myös rakkauden toiminta Georgiassa. Näitä käsitellään siis Genevessä. Yhteispuheenjohtajuus EU, YK erityis lähettiläs Etyi. Me olemme ylittäneet hallinnollisia rajoja, me olemme Tsinkalissa ja Kumissa, ja tämä kuuluu poliittiseen työhömme, ja tämän takia he sitten vuorostaan tulevat Geneveen, eivätkä enää lähde salista ulos niin kuin alussa heillä oli tapana. Näin siis pikkuhiljaa rakennetaan tällaista poliittista mielipiteen vaihtoa. Miten sitten päästään kestävään rauhaan jälleen kerran asteittain. Meillä ei ole kaikkea, kaikkia vaikeuksia. Georgian ja Venäjän pitää tehdä omat valintansa tilanteessa ja eri yksiköjen pitää ymmärtää tilannetta, jossa nyt tällä hetkellä, tällä hetkellä ovat venäläisiä voimia on paikalla, sitä voidaan vain pahoitella, koska emme ymmärrä, miksi niiden joukkojen pitäisi paikan päällä olla, mutta välittömässä tulevaisuudessa väestön tarve täytyy ottaa huomioon, että he pystyvät palaamaan normaaliin elämään. E-, Ety, EU ovat helpottaneet kaasun toimituksessa, veden saannissa, pakolaiskysymyksessä, Tämä kaikki on ollut meidän esityslistallamme. Sitten aikakysymyksestä vielä minun täytyy sanoa, että kriisistä on nyt juuri päästy tavallaan ohi nyt on ehkä aika antaa puheenvuoro kollegalle Peter Semneville ja kiitän teitä hyvät naiset ja herrat huomiostanne. Monsieur le encore une fois, nous sommes très reconnaissants d'être avec Suurlähettiläs, olemme erittäin kiitos, että olette tullut paikalle ja analysoineet tätä tilannetta yhdessä meidän kanssamme. Ja kiitän siis vielä koko valiokunnan nimissä teitä. And we continue the debate on George. Jatkamme keskustelua Georgiasta ja Kaukasiasta. Herra Semneby on valmis vastaamaan kysymyksiin edelleenkin joita sitten, mutta ennen kuin annan puheenvuoron, puheenvuoron kahdelle muulle puhujalle. Ensimmäinen on herra Duka Zojomi. Kiitos herra puheenjohtaja. Aion olla lyhyt sanoinen. minäkin. Todellakin äh, täytyy antaa tunnustus äh, Ranskan puheenjohtajakaudelle, että se onnistui pysäyttämään se, mitä oli tapahtumassa ja saamaan aikaan tiettyjä tuloksia. Syntyi sopimus aselevosta, jossa oli kuusi kohtaa. Ja kuudes kohta oli se, että täytyy vetää takaisin puskurivyöhykkeelle ja täytyy palata takaisin sota edeltänyt tilanne. Mutta tässä kuitenkin tapahtui se, että Venäjä tunnusti näiden kahden alueen itsenäisyyden, joten tässä mä on täysin mahdottomaksi, että keskustellaan, neuvotellaan tästä kuudesta kohdasta. Minä ymmärrän sen, että eh, on hyvin vaikea neuvotella tästä kysymystä herran Morel en kuullut, mitä herra Semnevi sanoi, tuli myöhässä kokouksessa, mutta eh, herra Morel sanoi, että venäläiset etenevät eh, jatkuvasti kohdasta toiseen jonkin, eh, jonkin tavoitteen suuntaan. En tiedä, mikä tämä tavoite on. Statuskysymys se, miten katsotaan, mihin suuntaan tässä edetään. Tähän me, kysymykseen me voi antaa minkälaista vastausta. Toinen kysymys on sitten se, mikä on rauhanturvaajien asema. etelä on 1500 rauhanturvaajaa. Siellä on palannut takaisin vanha tilanne, mutta me tiedämme Etelä-Osetiassa ja Abhaasiassa venäläiset ovat huomattavasti kasvattaneet joukkojen vahvuutta. Miten voidaan käsitellä rauhan turvaajia tehdyn sopimuksen pohjalta, ovatko he edelleen olemassa? Vai onko nyt niin, että joka päivä Euroopan unionin tarkkailija tai, tai mikä tällä alueella tulee toimimaan? Kiitos. Uh, Herra Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Entä Kaspian meren tilanne ja asema? Missä määrin tämä kysymys tavallaan blokeeraa kaasuputken rakentamisen meren kautta? Sehän yhdistää Turkmenistanin ja Kazakstanin öljy- ja kaasukentät. entä sitten Guamin alueen rooli, onko sillä joku rooli, nähdäänkö se jonakin, joka potentiaalisesti voisi olla tietyssä asemassa ja tehtävässä. Sitten ovatko Armenia ja Azerbaistan vapaa, valmiit vaihtamaan alueita, jotta voidaan varmistaa pääsy esimerkiksi Nagorno-Karabahin alueelle? Thank you. And these are all questions in the past. No, siis kaikki kysymykset tulivat siis tässä ja nyt puheenvuoron herra Semneville. Kiitos. Anteeksi. Madame Isler beguin pour la deuxième. Isler lyhyesti toinen kerta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan sitä kysymykseni. Mitä tulee Georgiasta, herra Semnevi, Semnevi, voisitteko kertoa hiukan enemmän Venäjän armeijan tilanteesta Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa erityisesti asemissa, tuossa on sinne pysäyttää, pystyttää joistahan se ei ole koskaan lähtenytkään. Tiedämme, että on tehty kaksi kansainvälisen tutkimusryhmän raporttia. Voiko se tehtävänsä valossa mennä tutkimaan tilannetta Abhaasian ja Etelä-Ossetiassa? Georgiamissa yhteydessä ja sitten globaalisemmin Etelä-Kaukasuksesta näistä nyt tilanne ei parane. Ettekö olisi sitä mieltä, että huolimatta naapuruuspolitiikasta, jota harjoitetaan, on tavallaan menty taaksepäin ihmisoikeus- ja ilmaisuvapauskysymyksen, niin kuin te sanoitte, mitä on tapahtunut Sebastianissa, jossa presidentin kautta on pidennetty, muun muassa sitten Armeniassa edelleenkin. Siellä on nämä 42 poliittista vankia, joista kaksi oli siis salaisen tiedustelun valvonnassa. Tiedättekö, neuvottelusta näiden kahden maan kesken on sellainen vaikutelma, että oli mahdollisuus ratkaista Karabahin tilanne. Ehkä voisitte me sanottiin, että jotakin tapahtuisi ehkä kesällä. Oletteko tässä sitä mieltä, että voi olla toivoa siitä, että Azerbaidžanin seitsemän aluetta vapautettaisiin ja sitten kun ajatellaan EUn harjoittamaa painostusta, jota painostusta, jotta voitaisiin avata rajat Armenian ja Turkin välillä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten nähdään sen puheenvuoron. Well, thank you. Niin, kiitos hyvin paljon. Olen saanut tietää, että minulla on 12 minuuttia aikaa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Pyrin 13 minuuttia. Niin, pyrin tekemään parhaani ja myös tarttumaan johonkin kysymyksiin, joita sitten ensimmäisellä kierroksella. Niin, YK on rooli, anteeksi, Yhdysvaltain rooli suhteessa Euroopan unioniin. Niin. Euroopan unioni itsessään äh, on hyväksytty välittäjänä, toimijana. Ja se johtuu pitkälti puheenjohtajan valtion toimista, mutta myös siitä, imagosta, joka Euroopan unionilla ylipäätään on tällaisena pehmeänä toimijana, joka pyrkii käyttämään vakuuttelua voiman sijasta. Kysymys on siis niistä toimista, joita ajankohtana toteutettiin, ja siitä uskottavuudesta, jota EU oli saanut aikaan suhteessa kaikkiin osapuolin alueella ajan myötä. Tietenkin me olemme pitäneet läheisesti yhteyttä Yhdysvaltoihin kaikkien näiden ponnistelujen aikana. Ja kaikki yritykset, niissä myös Yhdysvallat on siis mukana siis myös Geneven prosessissa. Ja koska yhdistyneillä kansakunnilla on rooli, ja ajatellaan sitä mandaattia, joka sillä yhdistyneen kansakunnalla on, niin myöskin Yhdysvallat ovat mukana tässä keskustelussa. Ja lopputuloksen ratkaisun täytyy perustua tällaiseen transatlanttiseen yhteisymmärrykseen siitä, mitä halutaan saavuttaa. Mitä sitten tulee Yhdysvaltojen ja Georgian peruskirjaan, se on toimenpide, joka pitkälti on suunniteltu vastaukseksi moniin Georgian turvallisuushuoliin, joita syntyi sodan jälkeen, ja moniin turvallisuushuoliin, joista Georgiasta mieltä niitä ei ollut täytettyä, ajatellen sitä pettymystä, jonka se koki, kun se ei saanut ö, tällaista jäsenyystoimintasuunnitelmaa itselleen – itseään varten. Ja meistä tietenkään ei ole niin, että olisi sama asia kuin jokainen passi NATO, mutta se on kuitenkin jotakin sellaista, joka sen vakuutuksen kautta, joka, se, joka siihen sisältyy ja yhdessä erilaisten toimien kanssa, joita Euroopan unionille on, se kokonaisuudessaan voi vakauttaa tilannetta. Mitä sitten tulee, en saa jo puhua tässä kenenkään puolesta – on edelleenkin avoin kysymys, kysymyksestä myöskin itselleni, mitä johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka voidaan ottaa, jotka nousivat esille tästä Yhdysvaltain ja Georgian peruskirjasta, mutta tietenkään ei ole täysin selvää se, miten pitkälti monenkeskiset, miten pitkälle menevät monenkeskiset sitoumukset ja amerikkalaiset sitoumukset – on myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät itäiseen, oli kysymys, joka koski itäistä kumppanuutta. Minä olisin epäröivä menemään liian pitkälle tähän kysymykseen tässä tilanteessa. Meillä on Euroopan komission esitys, josta käydään keskustelua jäsenvaltioiden kesken. Minä voin vain sanoa, että uskon hyvinkin voimakkaasti, että tosiasia, että tämä oli osa pakettia, jos, joka hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa ja, ja joka nähtiin äh, välittömänä vastauksena kriisiin, sillä oli huomattavaa merkitystä, koska se ilmaisi halukkuutta Euroopan unionin taholta olla osallisena ei pelkästään välittömässä konfliktitilanteessa, vaan myöskin syvällisemmin pitkällä aikavälillä. Ja siinä otettiin huomioon alueen maiden eksistentiaaliset huolet ja siinä otettiin myöskin huomioon erityinen tilanne, jossa itäisen naapuruspolitiikan naapurusta maat ovat ennen kaikkea historiallisista syistä, koska ne ovat käyneet läpi erityisen muutosprosessin, niillä on erityisiä tavoitteita suhteessa Euroopan unioniin, Nämä ovat alueellisia huolenaiheita, joita ei eurooppalaisissa ohjelmissa ole aina hyvin otettu huomioon tähän asti. Mitä sitten tulee ehtoihin, jotka liittyvät sopimuksiin, joista neuvoteltiin, siis tulitaukosopimus ja syyskuun sopimus, miten pitkälti nämä määräykset on täytetty. 12. syyskuuta sopimus, joka koski ensisijaisesti vetäytymistä alueita, jotka ovat Afasin etelä-Ossetian naapurustossa. Tämä on toteutettu. Euroopan unioni oli mukana tämän äh, asian toteuttamisessa. Mitä tulee sitten kuuden kohdan suunnitelmaan, on siis tulitaukosopimus, niin tietysti voidaan katsoa, mikä, mitä sopimuksessa sanotaan ja verrata sitä tilanteeseen kentällä, mutta kuten Pierre Morel sanoi, se on jotakin sellaista, mistä täytyy keskustella Genevan keskustelu, Geneven keskustelujen puitteissa. Mitä sitten tulee alueiden statukseen? Se ei ole kysymys, joka tällä hetkellä olisi esityslistalla – se ei suinkaan merkitse sitä, että Euroopan unioni tai mikään muu toimija ajaisi äh, sitä, vahvistaisi sitä, miten Venäjän federaatio tunnusti Abhaasi etelä Eusetian, mutta yksinkertaisesti tässä vaiheessa on liian aikaista ottaa asia esityslistalle jos olisi, oltaisiin jo niin pitkällä, niin tärkeät keskustelut, että tällä hetkellä käydään pakolaiskysymyksistä, turvallisuuskysymyksistä ja konfliktien välttämisestä, olisivat huomattavasti vaikeampia tai kenties mahdottomia. Mikä rooli Euroopan unionilla sitten on konfliktissa, ennen kaikkea Etelä-Ossetiassa. Euroopan unioni korvaa rauhan turvaa toimen, joka on ollut alueella. En pysty vastaamaan tähänkään tällä hetkellä. Ei ole välittömiä suunnitelmia, suunnitelmia, joita nyt Euroopan unioni valmistelisi, jotka liittyvät tähän rauhanturvaroolin ottamiseen. Euroopan unioni kuitenkin on sitoutunut tarkastelemaan Euroopan unionin eh, tarkkailutointa puoli vuotta toimen käynnistämisen jälkeen. Ja meillä on myöskin syyskuussa siis, kun tämän toimen valtuutus päättyy, silloinkin täytyy vielä tarkastella sitä, miten Euroopan unioni voisi mitä tehokkaimmin olla paikalla, paikan päällä. Mitä sitten tulee, ajattelen keskusteluja, joita Genevessä käydään, niitä niiden tuloksia nekin täytyy ottaa siinä huomioon. Miten sitten tulee Venäjän tavoitteisiin konfliktissa, niin se on hyvin mutkikas kysymys itse asiassa. On eri tasoja konfliktissa, mikä on myöskin sellainen asia, joka meidän pitää pitää mielessämme, kun suunnittelemme vastaustamme konfliktiin. Ennen kaikkea meillä on tällainen yhteisön välinen konflikti georgialaisten ja abhaasien välillä, joka on koko asian syy Tavallaan tämä konflikti on sitten kaapattu välineeksi valtioväliseen, valtioiden väliseen konfliktiin Venäjän ja Georgian välillä, jossa on elementtejä, joihin liittyy aluekiistaa, kenties henkilökohtaisia elementtejä valtioiden johtajien välillä. Jäseneksi on myöskin elementtejä, jotka liittyvät laajempaan strategiseen kilpailuun, joka menee pitemmälle kuin tämä Etelä-Kaukasian konteksti. Sitten Kaspian meren asema. Olisi hyvin vaikea, enkä oikeastaan ajatellen Kaspian rantavaltioita, en, en tiedä pystyvätkö ne sopimaan – erilaisista mm, meren statuksesta. Jotkut sanovat, että tämä on este kaasuputkille ja muulle infrastruktuurille, joka pitää rakentaa Kaspian meren halki. Taas toiset ovat sitä mieltä, että kahdenvälisillä sopimuksilla sellaisten maiden kanssa, joiden osat kasvimeristä ovat yhteydessä toisiinsa, niiden sopimuksen avulla voitaisiin rakentaa tällaista infrastruktuuria. Kysymys on siis Azerbaidžanin, Turkmenistanin välisistä keskustelusta, joka liittyvät mahdolliseen putkeen, joka yhdistäisi Turkmenistanin eh, kentät Azerbaidsanilaiseen eh, johtoverkostoon. Nämä ovat kaikki sellaisia suunnitelmia, jotka monellakin tapaa ovat sellaisia, jotka ovat tässä 60-70 kilometrin mittaista yhteydestä, siis kymmenen on infrastruktuurista, jonka ei tarvitse sunkaan ylittää koko Kaspianmerta, koska Turkmenistanin kentät ovat hyvin lähellä Azerbaidžanin kenttiä, ja uskon, että varmastikin vielä kun tullaan yrittämään luomaan, yrittämään luoda yhteys näiden kahden verkoston välillä ja uskon, että Turkmenistanin etujen mukaista on monimuotoistaa vaihtoehtojaan ja Azerbaidžanin puolella tämä ehdottomasti on asia, joka on tärkeä ja siellä on myöskin tällaista tapahtumassa. Mitä tulee Guanin on vaikea sanoa tähän mitäkin. Se on tietysti organisaatio, jolla on ollut nousunsa ja laskunsa. Se on monissakin mielessä melko lailla organisaatio, jossa on valtioita, siis organisaatio, jolla on rajoituksia sikäli, että kaikki alueen valtiot eivät ole osa sitä. On sanottu, että se olisi toimis, toiminnassa rajallinen sikäli, että se oli suuntautunut enemmän Venäjän vastaisen agendan mukaisesti toimimaan. Tämä on siis mm, eräiden analyytikkojen lausuma sen sijaan, on se mieltä, että voisi olla myönteisempikin agenda tällä organisaatiolla. Se pyrkii, se on siis luonnottoman, se on kehittymässä, sillä on oma sihteeristönsä Kiovas, Kiovassa ja se on monillakin alueilla etenemässä eteenpäin, missä kaupan kysymyksissä ja niin edelleen. Mahdollisesti sillä voisi olla hyvinkin tärkeä rooli ja se voisi olla tärkeä rooli myös siinä, miten kehitetään joitakin äh, kysymyksiä, jotka ovat Euroopan unionin agendalla meidän itäisen kumppanuuden politiikkamme puitteissa. Mutta sitten tämä Azerbaidžanin ja Armenian valmiusalueiden vaihtoon. Niin, tämä asia on ollut esillä menneisyydessä. Se oli asia, josta nyt keskusteltaisiin. Se on asia, joka on osoittautunut hyvin kiistanalaiseksi, kun sitä käytiin keskustelua, ja uskon, että olemme hyvin etäällä tämän tapahtumisesta, mikä tällä hetkellä on käsillä, on hyvin toisenlainen malli. Siihen sisältyy se, että vetäydyttäisiin miehitetyltä alueilta ja että pakolaiset voisivat palata kotisijoilleen, että olisi väliaikainen asema, joka annettaisiin äh, vuoristokarabehille, joka riippuisi sitten siitä, joka kestäisi niin pitkään, kunnes ratkaistaan lopullisesti sen asema jossakin epämääräisessä tulevaisuudessa. Tämä on siis se ratkaisu, jota tällä hetkellä tarkastellaan. Ihmisoikeuskysymykset Armeniassa ja Azerbaidžanissa Itse asiassa olisi paljon sanottavaa yksityiskohtaisesti näistä kysymyksistä. Olen pahoillani, mutta aika todellakaan ei mahdollista sitä, että näitä yksityiskohtaisia voisin käydä lävitse. Mutta sanoisin, että ne, ajatellen niitä ihmisiä, joista me olemme huolissamme, jotka ovat tällä hetkellä jotka on otettu huostaan, ajatellen armenilaisia oppositiopolitiikkoja ja aserbaidsanilaisia toimittajia. Nämä ongelmat voitaisiin hyvinkin nopeasti ratkaista päättäväisillä toimilla ja päätöksillä, joita voisivat esimerkiksi valtioiden päämiehet antamalla esimerkiksi armahduksen tai vastaavaa tällä tavoin voitaisiin asia saada pois päiväjärjestyksestä. Niin pitkään kuin nämä henkilöt pidetään huostaan otettuina, tämä on ongelma meidän suhteissamme. Ja uskon, että kumpikin maa, kummankin maan johto, toivon, että he ovat tietoisia tästä. Pääsy Abhasian ja Etelä-Ossetiaan kansainvälisille kansainvälisiin selvityksiin, kansainvälisiä selvityksiä varten, tarkkailua varten Euroopan unionin tarkkailumissiolla ei ole pääsyä Abhasia ja Etelä-Ossetiaan kansainvälisillä humanitaarisilla järjestöillä ja mahdollisesti erilaisilta selvitykset, joita ollaan tekemässä, joita teemme sekä me että kansalaisjärjestöt. Näiden toteuttamisessa tulee ongelmia. Tämä on todellakin ongelma koska on kysymys tilanne, jossa ihmisoikeudet, erin kaikkea ajatellen sitä georgialaista väestöä, joka alueilla on, joka alueelle on jäänyt, heidän ihmisoikeutensa herättävät kasvaa huolestuneisuutta. Heidän kohdistuu voimakasta painetta. Raja muuttuu yhä tiukemmaksi. Ja tämä on ongelma väestölle, joka on tottunut vapaasti liikkumaan yli rajalinjoiden, on raportoitu siitä, että on ihmisiä pakotettu ottamaan venäläiset passit ja niin edelleen. Ja nämä henkilöt ovat, ihmiset ovat myöskin ympäristössä, joka voidaan, jonka väestö todennäköisesti kokee hyvin mukavaksi ajatella että tällaisena on runsaasti sotilasjoukkoja, myönteisiä, mutta Hodovin alueella on selkeästi läsnä etelä-ossetilaisia milisijoukkoja, ja mikä on hyvin ongelmallista, kun ajatellaan se käyttäytymistä, joka ei ole valvottua. Uskon vastanneeni useimpiin kysymyksiin. Ja olen juuri saanut kuulla, että 13 minuuttia niin on nyt käytetty. Kiitoksia. Annoitte tässä antilasti aikaa meille selittäen, kuinka monimutkaista kysymyksestä on kysymyksestä on kyse, olemme täysin tietoisia. Tai ikävä kyllä tämä ei varmaankaan ole viimeinen kerta, kun tapaamme, joten luotamme kovasti siihen, että jatkamme teidän kanssanne vuoropuhelua, koska teillä on näin valtavasti kokemusta Georgiasta ja koko Etäkakkosen alueesta. Pystyt käsittelemään myös paljon strategisempia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä EUlle tässä vaikeassa ratka- tällä vaikealla ratkaisulla alueella. Joten valiokuntamme puolesta lämpimät kiitokset ja näemme teidät varmasti jatkossa. Äh, Tämä <laughs> On lähdössä Tbilisiin. Hyvää matkaa ja turvallista matkaa. And now, uh, dear colleagues, we pass to next. Sitten seuraavan kohtaan, kollegat, annan puheenvuoron puheenjohtajan Nuijan herra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

Kollegat, jatkamme sitten seuraavasta tärkeästä kysymyksestä. Esityslistalla vaihdamme mielipiteitä herra Fuoreen kanssa EUn erityisedustajan kanssa, joka johtaa EUn missiota entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Olen erittäin iloinen voidessaan toivottaa hänet tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Viimeksi hän oli valiokunnassamme, taisi olla 2008, joten tasan vuosi sitten. Sitten olen va- Skopissa pidetty vaalit. On myös komission uusi edistyskertomus. On myönteisiä merkkejä, mutta tietenkin paljon haasteita on jäljellä ja paljon työtä täytyy vielä suorittaa näiden kehitysten valossa. Jälleen kerran toivotan suuretes Foreen tervetulleeksi. Teillä on nyt varttitunti aikaa alkupuheenvuoronne ja tietysti tämän jälkeen sitten teille esitetään kysymyksiä, joihin voitte vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille valiokunnan jäsenille siitä, että ystävällisesti olette kutsuneet minut tähän istuntoon näin to- toimitan perinteen mukaisesti sitten minkin otin vastaan tehtäväni EUn erityisjärjestönä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa marraskuussa 2005. Vain vähän yli viisi vuotta sitten nyt haluaisin ilmaista kiitollisuuteni myös herra Erik Meijerille ja hänen muille kollegoilleen siitä, että ovat seuranneet tilannetta ja kehitystä maassa ja työstä, jota ovat tehneet valmistellessaan mietintöä, josta parlamentti tulee keskustelemaan, josta se tulee äänestämään 2008 todellakin on ollut vaikea vuosi. Entisen Jugoslavian tasavallalla Makedonialle se oli kuitenkin vuosi, joka alkoi varsin toivekkaasti, kun komissaari Rehn itse vieraili maaliskuussa ja esitteli joukon mm, tavoitteita, jos jotka jos täyttyisivät näin komissio pystyisi esittämään suosituksen siitä, että neuvottelut avattaisiin maan kanssa. Kuten tiedätte, vaalit kesäkuussa 2008 olivat huomattava takaisku maalle, koska niitä luonnehti laittomuus, väkivalta sekä kampanjan aikana että itse vaali päivinä ja Odirin raportin johtopäätökset olivat varsin selkeitä. Nämä vaalit eivät täyttäneet kansainvälisiä standardeja. Tätä seurasi laajennettu turha hätätilanne menettelyn hyväksikäyttö hyväksyttiin lainsäädäntöä asiasta ja ikävä kyllä näimme myös parlamentista boikottia tällä hetkellä opposition toimesta, tämä siis viime kesänä. Tästä huolimatta meidän pitää tunnustaa se, että edistystäkin on saatu aikaan eri tärkeissä uudistusalueissa. Ja tämä edistys todettiin myös komission edistysasiakirjassa, joka esitettiin 5. marraskuuta raportissa. Kertomuksessa myös selkeästi todetaan ne alueet, joilla vakavia puutteita on edelleen olemassa ja joissa tarvitaan päättäväisempää toimintaa hallituksen toimesta jotta jotta uudistuksia saadaan vietyä eteenpäin. Hallituksen vastaus, kun se otti vastaan kehityskertomuksen objektiivisena arviointina tilanteesta, oli meille erittäin rohkaiseva merkki. Samoin hallituksen äh, toimet jatkossa, kun se hyväksyi niin sanotun blueprint-suunnitelman toiminnasta. Se periaatteessa sitoi hallituksen siihen, että se jatkoi toimintaansa tarttuen puutteisiin, jotka oli todettu, ja pyrki edistämään täytäntöönpanon arviointia lainsäädännön kohdalla, joka oli jo hyväksytty. Tämä sitoumus vahvistui, kun pääministeri Pachowski eh, puhui tästä toinen tammikuuta hallituksen istunnossa Skopjessa. Hän toisti jälleen hallituksen kolme prioriteettia vuodelle 2009 ja nyt lainaan ensinnä sitoumus ja kestävyys EU-asialistalla. Haluttiin täysin ottaa käyttöön Blueprint-suunnitelma ja toteuttaa edistyskertomuksen suositukset ja edelleen pyritään keskittymään siihen, että täytetään pääpoliittiset kriteerit, erityisesti mitä tulee tuleviin presidentinvaaleihin ja paikallisvaaleihin ensi maaliskuussa, ja on sidottu myös poliittiseen vuoropuheluun demokraattisten toimielinten kanssa. Toinen prioriteetti, jonka pääministeri otti esille, oli uudistusten jatkaminen viisumin järjestelyssä kysymyksissä, ja kolmantena akkreditaatio elinten jotka käyttivät järjestelmää valmistelevia varoja. Nämä olivat siis tällaisia myönteisiä asioita, jotka hallitus esitti. Tämä oli varsin tervetullutta meidänkin kannaltamme katsottuna. Tähän liittyi edelleen hallituksen koalitio, joka tähän mennessä on, toim- tämä on koalitio tähän mennessä toiminut hyvässä yhteistyössä johdonmukaisella tavalla. Ja tietysti toivomme, että tämä toiminta jatkuu paikallisvaalien ja presidentinvaalien jälkeen. Entä sitten päähaasteet, jotka ovat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edessä tänä vuonna? Varmaankin itse vaalit. Tämä on kaikkein tärkein haaste. On vain kaksi kuukautta jäljellä ennen kuin paikallisvaalit ja presidentinvaalien ensimmäinen kierros pidetään 22. maaliskuuta. Toinen kierros presidentin vaaleissa järjestetään 5. huhtikuuta. Ensinnä suuriin toimiin täytyy ryhtyä oikeuslaitoksen toimesta, jotta voidaan viedä loppuun kaikki juridiset menettelytavat niitä vastaan, jotka on todettu väärintekijöiksi 2008 vaaleissa. Tämä on olennaista, jotta voidaan poistaa rankaisemattomuuden ilmapiiri, joka on ollut vallalla 2008 vaaliprosessissa. Toiseksi luonnollisesti tarvitaan se, että täysin täytäntöön pannaan kaikki suositukset, joita Etyjin ODIR-tarkkailija operaatio esitti. Meillä on valtion vaalikomissio, se on juuri hiljattain muodostettu, mutta meillä tulee olemaan varsin vaikea tehtävä, kun pyrimme varmistamaan, että kaikki on valmiina erittäin monimutkaisessa vaaliprosessissa pitäen mielessä se seikka, että, meillä, että he pitävät kahdet vaalit samana päivänä edelleen. Paikallisvaalilautakunnan kokoonpano niitä on lähes kolme tuhatta koko maassa. Ennen nämä vaalilautakunnat koostuvat viidestä virkamiehestä, nyt ne koostuvat kolmesta virkamiehestä ja kahdesta poliittisten puolueiden edustajista. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan paljon koulutusta paikallisille vaalilautakunnille, koska niiden pitää juuri valvoa sitä, miten vaali prosessi vaalipäivinä toteutuu, niin pitää varmistaa, että kaikki säännöt säädökset no, tulevat noudatetuiksi ja niiden pitää toimia vapaina poliittisesta painostuksesta ja välintulosta. Myös tulee olemaan tärkeää varmistaa, että äh, radio- TV-lähetys valtakunnalla äh, on tarvittavat voimavarat, jotta se pystyy valvomaan median käyttöä ja varmistamaan, että väärinkäytöksiä median suhteen ei synny poliittisten puolueiden toimesta. Ja tietenkin sitten tähän liittyy turvallisuusaspekti, jota ei pidä mitenkään aliarvioida. Ja tässä odotamme mielenkiinnolla turvallisuussuunnitelmaa, jonka hallitus on ilmoittanut antavansa. Ja me toivomme, että se tullaan lyhy- välittömästi esittämään. Mitä tulee EUn jatkuvaan poliisitukiohjelmaan, poliisijoukkojen uudistamiseksi olemme tarjoamassa erityistä koulutusta, joka kohdennetaan aivan erityisesti poliisien toimia varten vaalien yhteydessä. Mutta ennen kaikkea pyrimme varmistamaan, että kyseiset vaalit noudattavat kaikkia kansainvälisiä standardeja Pelissä on myös poliittisten puolueiden käyttäytyminen, niiden johdon toiminta, käyttäytyminen sekä vaalikampanjan aikana että itse vaalipäivänä. Tämä tulee määrittelemään pystymmekö loppujen lopuksi pitämään kyseisiä vaaleja mahdollisimman oikeudenmukaisena ja vapaina ja säännönmukaisena. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä yhteenotto ilmapiiri poliittisten johtajien ja poliittisten puolueiden kesken ennen 2008 vaaleja aiheuttivat ja antoivat panoksensa sille, että syntyy näitä laajoja väärinkäytöksiä ja väkivaltaisuuksia. Tämä korostaa myös toista tärkeää suositusta jonka komissio edistyskertomuksessa on esittänyt, nimittäin tarve kestävälle, pysyvälle, poliittiselle vuoropuhelulle. Vuoropuhelu ottaa kaikki mukaansa ja näin luodaan konsensushenkeä pysyvältä pohjalta kaikkien poliittisten johtajien kesken. Tällaistahan puuttui aikaisemmilta kahdelta vuodelta johtajien kokous, kaikkien poliittisten johtajien kokous järjestettiin pääministerin johdolla Tammikuussa tämä oli erittäin myönteinen kokous ja uskomme, että jos tällainen jatkuu, tämä tulee olemaan myönteinen signaali poliittisen dialogin jatkumiselle. Sitten toinen tärkeä haaste liittyy siihen, että jatkossakin pitää toteuttaa puitesopimuksen säädöksiä. Tämä on edelleenkin ratkaiseva puite sille, että voidaan edistää sovintoa ja monietnisen yhteiskunnan mallin kehitystä, joten jatkuvia toimia tarvitaan ja tehostettuja toimia tullaan myös tarvitsemaan aivan erityisesti sen takia, että saadaan aikaan tasapuolinen edustus, jossa on mukana vähemmistöyhteisöt. Edelleen on paljonkin jäljellä mitä pitää tehdä, että varmistetaan se, että turkkilaisvähemmistö, romaanivähestö myös saavat eh, esimerkiksi työpaikkoja valtion rakenteissa virkamiehinä. Tällaista vielä paljon puuttuu. Ja sitten toinen tärkeä aspekti puitesopimuksessa tulee olemaan koulutuspuoli ja pitää kääntää tämä huolestuttava suuntaus eriyttävästä opetuksesta, joka, jota on ilmennyt viime kuukausina. Ja tässä toimitaan vastoin puitesopimuksen henkeä. Ja tässä tietenkin jatkossakin haluamme rohkaista hallitusta, jotta se täytäntöön panisi suositukset, joita on esitetty Etyin korkean edustajan toimesta, jonka aihe on ollut vähemmistöryhmät, ja hän tulee vierailemaan lähitulomisessa Skopiassa. Sitten oikeuden oikeuslaitoksen uudistuksesta. Tähän tietysti liittyy moniakin tärkeitä lainsäädäntötoimia, joihin on ryhdytty, mutta nyt meidän sitten pitää nähdä, minkälaisia tuloksia saadaan täytäntöönpanossa, jotta varmistumme siitä, että lopultakin syntyy luottamusta yleisen mielipiteen joukossa sen suhteen, että oikeuslaitos toimii puolueettomalla tavalla. Tällaistahan ei vielä voida todeta. Sitten rikosoikeudellinen järjestelmä, siitä puuttuu, se on vielä keskeneräinen huolimatta suosituksista, joita Euroopan neuvosto on asiasta esittänyt, ja paljon työtä on vielä tässä asiassa jäljellä, jotta voidaan korjata erittäin hankalia, vaikeita tilanteita, jotka syntyvät rangaistuslaitoksiin ja vankiloiden tilanteeseen. Sitä pitää taistella korruptiota vastaan, tätä taistelua pitää tiivistää ja tehostaa ja luonnollisesti tässä pitää toimia niin, että toimitaan vapaasti puoluepoliittisista painostuksista aivan erityisesti kun vaalikausi on lähellä. Sitten täytyy uudistaa julkishallintoa, siihen pitää kiinnittää erityistä huomiota, koska edelleenkin on sellainen tilanne vallalla, jossa jatkuvasti on näitä muutoksia julkisessa hallinnossa. Haluaisin ottaa esille pari lisäaluetta, joissa tarvitaan aivan erityistä huomiota hallituksen toimesta. Ensinnäkin kansalaisyhteiskunta. Hallituksen täytyy uhrata paljon enemmän toimia ja aikaa, jotta se ottaa mukaan kansalaisyhteiskunnan ja eri järjestöjä. Ne ovat tavallaan suuren yleisön silmätä korvat ruohonjuuritasolla ja heidän roolinsa on aikanaan esittää kritiikkiä ja objektiivinen kritiikki on sellainen asia, jota hallituksen pitää myös kuunnella. Ja uskon todellakin, että on ratkaisevan tärkeää, että hallituksen täytyy edistää tällaista mukaanottavampaa dialogista politiikkaa kansalaisyhteiskunnan kanssa, eikä sen pidä pyrkiä marginalisoimaan niitä yhteis- kansalaisjärjestöjä, joita voidaan nähdä tällaisena kritiikin esittäjänä. Hehän toimivat myös yhteiseksi hyväksi pyrkivät parantamaan demokraattisia prosesseja maassa. Sitten toinen tärkeä aspekti johon täytyy kiinnittää erityistä huomiota, on median toimia, toiminta. Niin kuin tiedätte, komission kertomus oli tästä tämän suhteen varsin selvä ja totesi, että media edelleenkin kärsii huomattavasta poliittisesta väliintulosta ja painostuksesta. Ja tässäkin on kyse siitä, että monet TV-asemat ovat yksityisomistuksessa ja niillä on aivan erityisiä yhteyksiä poliittisiin puolueisiin ja meidän täytyy yrittää vakuuttaa ne ja hallitukset siitä, että on niiden omien etujen mukaista varmistaa vapaa, riippumaton tiedotustoiminta. Tämä on paras tapa edistää vuoropuhelun henkeä ja konsensusta maassa. Ei niin, että yritetään stigmatisoida tai marginalisoida mediaa, koska joskus ne ovat esittäneet kritiikkiä jostakin hallituksen politiikasta tai toiminnasta. Ja kun otetaan, pyritään hyväksymään kritiikki ja avoimuus. Näin hallitus pyrki, pystyy helpottamaan konsensuksen henken rakentamista ja dialogia kaikkien poliittisten puolueiden ja poliittisten toimijoiden ja muiden toimijoiden kesken yhteiskunnassa. Pari asiaa vielä lopuksi, jos sallitte. Ensinnä, mitä tulee viisumeihin. Tämä on sellainen alue, jolla maa on ryhtynyt valtaviin ponnisteluihin täyttääkseen standardit, jotta saavutetaan viisumi, viisumijärjestelmän vapautus. On siis tärkeää, että maan toimia arvioidaan niiden ansioiden pohjalta. Ja jos loppujen lopuksi tässä toiminnassa, joka nyt meneillään, jäsenvaltioiden arvioijat tulevat siihen tulokseen, että kaikki uudistukset on toteutettu, silloin on tärkeää, että tämä myös tunnustetaan ja että maa pystyy saamaan täyden viisumivapautusjärjestelyn. Tämä vaikuttaa myönteisellä tavalla suuren, suuren yleisöön, osoittaa, että me tunnustamme edistyksen ja hyvät työt, kun sitä on tehty. Ja lopuksi haluan ilmaista kiitokseni yhteisparlamentaariselle valtuuskunnalle, jota on johtanut herra Trakatellis ja herra Spasanovski. He tulivat Skopjeen Skopien syksyllä vierailivat Skopissa syksyllä ja haluaisin myös tukea täysillä näitä ehdotuksia, että pyrittäisiin vahvistamaan yhteistyötä Euroopan parlamentin henkilöstön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalliskokouksen välillä. Tämä helpottaisi työtä kansalliskokouksessa ja auttaisi sikäläisiä parlamentaarikkoja suoriutumaan tehtävästään demokraattisena instituutiona paljon paremmin tulevaisuudessa. Ja luonnollisesti minä ja kollegani EU-operaatiossa edelleenkin teemme kaikkemme, jotta voisimme edistää ja rohkaista uudistuksia – kun ongelmia syntyy, meidän täytyy tehdä tämä selväksi hallitukselle, mutta me olemme kuitenkin toivekkaita sen suhteen, että loppujen lopuksi me pystymme näkemään maan siirtyvän seuraavaan vaiheeseen jäsenyysprosessissa. Odotan mielelläni teiltä kysymyksiä ja sitten vastaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja Fure tästä alustavasta puheenvuorosta. Nyt normaalisti antaisin puheenvuoron esittelijälle herra Meijerille, mutta minulla on täällä pyyntö Helle Gaalerilta, joka kello 17 joutuu menemään puheenjohtajakokoukseen, joten poikkeuksellisesti annan puheenvuoron ensin, herra Gaalerin puheenvuoron, ja, ja hän heittää kysymyksen saa vastaus, sitten on vuorossa herra Meijer. Very quickly on the visa issue. Niin, viisumikysymystä nopeasti. Puhuitte siitä lopussa. Mitä ovat mitkä ovat ne pääsyyt, olennaiset syyt siihen, miksi viisumivaatimusta ei poisteta? Vastaanotto palautussopimus on voimassa ja toimii, ja nykyaikaiset teknisesti toimivat passit ovat olemassa, niitä myönnetään, ovat käytössä. En voi enää kuvitella mitään muuta olennaista estettä. Voisitteko kenties sanoa, mitä asiantuntijamme nyt tarkastelevat? Ja mikä on aikataulu heidän toiminnoilleen. And when will the Macedonians... Niin, milloin vi- makedonialaiset saavat viisamivapauden? Thank you. Thank you very... Kiitos. Niin. Kun, samana aikaan kun me puhumme, on rinnakkaisarvio toimi käynnissä Makedoniassa ja siinä tutkitaan kaikkia ulottuvuuksia, jotka liittyvät uudistuksen, joka liittyy siihen, että voidaan myöntää viisumivapaus tämä eh, passit ja se, missä, miten niitä on toteutettu, myöskin asiakirjojen turvallisuus ja myöskin eh, rajojen hallinta niin, että voidaan katsoa, että hallitus on riittävästi asettanut valvontaa rajoille, mitä tulee esimerkiksi järjestäytymiseen rikollisuuteen ja niin edelleen. Tämän prosessin lopuksi on vielä yksi asiantuntija missio, jossa katsotaan tätä kysymystä, ja CG. voimme sitten arvioida sen, onko kaikki toimet toteutettu täysin. Mutta ensimmäinen arvio, jonka Euroopan komissio teki omassa raportissaan marraskuun lopulla, oli myönteinen. Siinä tunnustettiin kaikki se, mitä on saavutettu, määritelty joitakin alueita, joilla pitää jatkaa työntekoa. Esimerkiksi äh, tämä halojen, rajojen hal, valvonta ja hallintokysymys, se on se asia, mitä tällä hetkellä on tarkastelemassa, asiantuntijat tarkastelevat. Ja prosessin päätöksen lopuksi komissio joutuu arvioimaan kaiken tämän aineiston ja tekee sitten oman suosituksensa. Tietysti me olimme toiveikkaita, että jokainen, jokaista valtiota arvioidaan omien saavutusten mukaisesti ja että jos komission arviossa nähdään, että kaikki toi uudistukset on menestyksekkäästi toteutettu, että silloin suositus olisi se, että myönnettäisiin eh, viisumivapaus entisen Jugoslavian tasavallalle Makedonialle. Välihuuto tämän vuoden aikana. Ko? Niin, vastaus kuuluu siis tämän vuoden aikana. Tämä on tarkoitus tehdä. Minulla ei ole tietoa mistään täsmällisestä ajoituksesta, mutta komission kertomuksessa todettiin, että toivomme, että vuoden 2009 kuluessa pystytään myös toteamaan, toteamaan mikä on tilanne. Tämä tietysti riippuu siitä, mitä neuvosto päättää vielä sitten viime kädessä, mutta niin kuin varmastikin ymmärrätte, mitä pikemmin asiassa nopeammin se edetään, sen parempi. Thank you for your... Kiitos selkeästä vastauksesta ja nyt annan puheenvuoron herra Meijerille. Voorzitter, het is nu 2009 puheenjohtaja. Elämme nyt vuotta 2009 ja vuonna 2005 tehtiin päätös maan asemasta ehdokas valtiona Euroopan unioniin. Vielä tarvitaan tietenkin vuosia neuvotteluita, mutta neuvotteluprosessi ei ole oikeastaan päässyt vielä alkuun. Vuosittaiset neuvottelut kehityksestä, jota maa tarvitsee liittyäkseen EU-hun, koskettelee aina viittä aihetta. Ensinnäkin, mistä asioista pitää vielä sopia ennen kuin Makedonia voidaan ottaa EUn jäseneksi. Tässä on kyse demokratian toiminnasta. Herra Fure puhuikin jo tästä aiheesta. Ja puhun tässä yhteydessä, tästä asiasta, asiasta myös päätöslauselmassani. Samoin puhutaan työoikeudesta, ympäristöstä, infrastruktuureista, tiedotusvälineiden riippumattomuudesta. Nämä ovat kaikki niitä kysymyksiä, jotka voidaan ratkaista, mutta tämä merkitsee, että tehtävää on vielä paljon. Mietinnössä puhutaan myös, tai raportissa puhutaan myös koulujärjestelmästä. Yhteiskunnassa on keskusteltu tästä paljon ja olen havainnut, että asiasta ollaan myös ristiriitaisia Eh, ristiriitaista mieltä, mutta kysymykset voidaan periaatteessa ratkaista. Nämä ovat oikeastaan kaikkein yksinkertaisimpia kysymyksiä. Toinen kysymys on se, milloin neuvottelut tulisi aloittaa. Nyt neuvotellaan jo Kroatian kanssa ja hieman hitaammin Turkin kanssa. Tässäkin tilanne on tietenkin hyvin monimutkainen, mutta Turkin kanssa neuvottelut joka tapauksessa on aloitettu. Neuvotteluiden alun jälkeen Neuvottelut saattavat kuuden, kahdeksan vuoden aikana johtaa EU-jäsenyyteen. Viime vuoden vaalit olivat tietenkin merkittävät neuvotteluiden kannalta ja itse olen aina puhunut sen puolesta, että lykkäyksiä ei saisi enää tulla. Seuraavissa vaaleissa maaliskuussa kaiken tulee sujua hyvin. Näin olisi pitänyt käydä jo viime vaaleissa, mutta meidän täytyy nähdä myös se, että hallitus pyrki aina siihen, että vaali väärinkäytöksiä sanktioitaisiin, niistä rangaistaisiin. Lisäksi on lähdetty oikeuslaitoksen laajoihin muutoksiin, jotta parlamentin puoluepoliittisissa kysymyksissä ei tulisi väärinkäytöksiä. Kolmas kysymys on se, minkälaisia näkemyseroja on naapurivaltioiden kanssa. Ja voiko tämä kaikki johtaa neuvotteluiden lykkääntymiseen? Tekstissä on sanottu tästä, niin, että pitää löytää molemmin puolin hyväksyttävissä oleva ratkaisu, mutta edistys on ollut viime aikoina valitettavan heikkoa. Myös nimi kysymyksessä Kreikan kanssa pitäisi löytää ratkaisu. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että molemmat maat hieman odottelevat, ovat varu, varuillaan kysymyksessä. Tämä voi johtaa siihen, että asiasta päästään sopuun lokakuussa. Sitten viisumikysymykset. Mitä maassa jo tehdään? Uskon, että siellä on tehty varsin tehokasta työtä asiassa. On myös otettu käyttöön biometriset passit. Nämä olivat kylläkin hyvin kalliita, mutta töitä joka tapauksessa tehdään tähän suuntaan. Sitten pohjoisen naapurivaltion Kosovon kanssa tehtävä yhteistyö Siihenkin kiinnitetään huomiota, mutta tärkeintä on ottaa huomioon nykyiset EU-valtiot. Niiden täytyy pohtia, haluavatko ne poistaa rajoitukset Makedonian kohdalla vai eivät. Itse olen sitä mieltä, että matkustusoikeus, joka jo aikaisemmin oli voimassa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille, se pitäisi ottaa uudelleen käyttöön mahdollisimman nopeasti jotta ihmiset eivät tämän viisumirajoituksien takia jää EUn ulkopuolelle. Sitten oli puitesopimus. Tässä on päästy paljon eteenpäin esimerkiksi mitä tulee suureen albanialaisväestöryhmään. Se on hallituksessa edustettuna ja uusien kielisääntöjen kautta on saatu tasa-arvoisempi tilanne kahden suuren kielen välille. Tässä täytyy kuitenkin pohtia myös pienempien väestöryhmien, kuten turkkilaisten ja romaniväestön osuutta politiikassa. He ovat edelleen aliedustettuja ja tässä on vielä paljon tehtävää, jotta ne saavuttaisivat tasa-arvoisemman aseman. Tarkistuksia mietintöön on jätetty noin 80. Nyt niitä on puolet vähemmän kuin viime kerralla. Ja havaitsen myös, että mitään valtaisia näkemyseroja ei enää ole. Monet tarkistukset ovat päällekkäisiä. Tästä keskustelimmekin jo viime viikolla, jotta saisimme aikaan myös kompromissitarkistuksia. Oikeastaan ryhmät pääsivät monelta osin yhteisymmärrykseen, joten ei tässä varmasti enää tule mitään suurin, sen suurempia yllätyksiä. Joissakin kohdissa on tulossa kohta kohdalta äänestyksiä, koska ryhmien sisällä on pieniä näkemyseroja. Nyt tulee vielä pohtia Länsi-Balkanin ja EUn laajentumiskysymyksiä. Tässä kohdassa ehdottaisin, että puoltaisimme sitä, että lähestymistapa, jonka Serbia on valinnut, ei saa johtaa siihen, että kiinnitämme vähemmän huomiota Makedoniaan ja että Makedonian kohdalla syntyisi lykkäystä. Vuonna 2005 Makedoniasta tuli jo ehdokasvaltio. Tämä on siis minun mielipiteeni. Muuten Kosovo, pohjoisempi naapurivaltio tulisi tunnustaa, jotta vältettäisiin väärinkäsitys. Tässä siis viitataan Makedonian, vaikka tässä tapauksessa Kosovon tunnustaminen on paljon hankalampaa kuin monien EU-jäsenvaltion kohdalla, jotka ovat sen jo tunnustaneet. Tässä osoitettiin, että tässä oikeastaan sopeudutaan EUn päälinjaan. Tässä ei ole niinkään kyse siis Kosovosta, vaan itse Makedoniasta. Ja uskon, että meidän tulisi tehdä selväksi se, että maalle on ollut hyvin hankalaa tehdä tämä päätös ja tunnustaa Kosovo. Ja sama koskee Montenegroa. Tämä valiokunta ja täysistunto tekivät jo viime vuonna selväksi, että on toivottavaa mahdollisimman pikaisesti aloittaa neuvottelut. Toivottavasti voimme saada aikaan sellaisen tekstin, joka johtaisi siihen, että maaliskuun valien jälkeen tai huhtikuun jälkeen todella voisimme aloittaa neuvottelut. Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla neuvosto voi tehdä päätelmiä. Olemme nyt jo menettäneet tässä paljon aikaa ja se ei ole mitenkään myönteinen asia. Tässä oikeastaan kaikki minun puoleltani mitä tulee tähän päätöslauselmaan. Ja odotan nyt kollegoiden puheenvuoroja. Kiitoksia. Nyt on useitakin puhujia. Ensinnäkin herra Piniero, joka on sosialistien varjoesittelijä. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin sanoa teille kiitokseni, herra suurlähettiläs, siitä, että erinomaisella tavalla alustitte tämän päivän keskustelua. Toiseksi olin yhtä mieltä siitä, mitä sanoit mitä esittelijä herra Meijer sanoi. Ja yleisesti ottaen minun kantani on, että keskustelujen pitäisi alkaa välittömästi vaalien jälkeen. Työ, jota Makedonia on tehnyt tiellä kohti Euroopan unionia, on suuremmoista ja minusta meidän pitäisi tunnustaa se. kaikki nämä toimet, joita on nykyoloissa toteutettu. Herra Surhettas, minulla on teille kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskee tätä toivotonta ongelmaa, joka liittyy Makedonian nimeen. Ajattelen Euroopan komissiota. Tämä on poliittinen kysymys, joka liittyy, onko tämä hotellin kysymys, joka liittyy siis Kööpenhaminan kriteereihin vai kahdenvälinen kysymys Kööpenhaminan kriteerin ulkopuolella? Tämä on hyvin yleinen kysymys, ongelma, mutta se on edelleenkin esillä. Toinen kysymys, miten arvioitte tilanteen median osalta Makedoniassa? Onko Makedoniassa vapaa media? Onko tämä median tilanne Makedoniassa? 30. Mikä, miten näette mm, rinnakkainilon tilanteen ajatellen äh, nimenomaan albanialaisyhteisöä ennen kaikkea nyt Kosovon itsenäistymisen jälkeen? Onko tällä itsenäistymisellä neutraali vaikutus, myönteinen vai kielteinen vaikutus tilanteeseen Makedoniassa? Thank you, Madam Ibrisavic. Anna. Anna Ibrisavic. Tack, herr Kiitos, herra puheenjohtaja. Niin. Selitys, jonka herra Meijer sitti, oli aika hyvä sekä mitä tulee prioriteetteihin, joita mietinnössä otettu esille sekä äh, ajatellen tilannetta neuvottelujen jälkeen, ajatellen kompromisseja, joita on tavoitettu. Ja todellakin valitsee pitkälti yksimielisyys meidän piirissämme siitä, että meidän pitää pitää erillään kysymys Kosovosta irrallaan tästä mietinnöstä, koska meillä on oma mietintönsä Kosovosta. Tämä koskee pelkästään entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa. Samoin äh, ajattelen Serbiaa, sekin mitä pitää erillään. Ja siitä syystä meillä on yhä enemmänkin tukea E, me korkean edustajan e, esittämä arviota siitä, että jokaista maata pitää arvioida sen omien saavutusten pohjalta, sen pohjalta, miten pitkälti se on päässyt eteenpäin omalla tiellään. Olen sitä mieltä, että neuvottelut pitäisi käynnistää mahdollisimman pikaisesti. Olemme hukanneet paljon aikaa kaikkien näiden vuosien aikana, ja meillä on tilanne, jossa Makedonia yksin assosiaatio- ja vakaussopimuksen jälkeen se on saanut ehdokkaan aseman, mutta meillä on nyt se tilanne, että jopa Montenegro on hakemassa jäsenyyttä ja jopa Bosnia-Herzegovian ulkoministeri on hakemassa ehdokas asemaa tämän vuoden aikana. Meillä on siis tilanne, jossa on yhä uusia maita, jotka hakevat ehdokasmaan asemaa ja jotkut valtiot jopa toivat voimassa aloittaa neuvottelut jäsenyydestä saman aikaan, kun entisen Jugoslavian tasavallalla Makedonilla on ollut tämä asema vuosikausia, eikä ole tapahtunut yhtään mitään. On monia esteitä, monia toimia, joihin Makedonia olisi pitänyt ryhtyä, ja pitkälti Makedonia on myöskin toiminut, mutta on selvää, että ennen kaikkea konflikti, joka liittyy nimeen, on syy siihen, että maa ei ole saanut ehdokkaan asemaa ja että neuvotteluja ei ole aloitettu. Aika ajoin asiaa käsitellään eri tavoin, puhutaan hyvin lievästi tästä kysymyksestä, vaikka ei halua, koska haluta huonontaa tilannetta. Totta kai pitää ottaa huomioon erilaiset näkemykset. On totta kai eri poliittisten ryhmien näkemykset, eri valtuuskuntien näkemykset, mutta tosiasia on, että nimi on kaikkein suurin este. Minä henkilökohtaisesti toivon, että me saamme tilanteen selväksi mahdollisimman pikaisesti, jotta voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Olen juuri nyt kuullut, että kun olemme neuvotelleet näistä kompromissityksistä, on tiettyä epäilyä tietyissä poliittisissa ryhmissä, ja minä toivon, että voimme hyvässä hengessä ratkaista nämä asiat, jotta tiistaina pääsemme yksimieliseen kantaan valiokunnassa, että kaikki voivat tukea näitä kompromissiesityksiä. Sitten vielä yksi kysymys teille, herra edustaja. Miten te näette, mikä teistä on realistinen skeema eh, Makedonian tulevaisuudelle? Miten se voi lähestyä Euroopan unionia? Miten te näette tällä hetkellä mikä teidän mielestänne on realistinen ajankohta sille, milloin neuvottelut voidaan aloittaa? Miten, ne tulevat, miten tämä tulee sujumaan? Ajattelen sitä, että on niin monia maita, jotka ovat hakeneet jäsenyyttä ja jotka pyrkivät myöskin nopeasti pääsemään eteenpäin tällä tiellä. Kiitoksia. Lopuksi vielä. Äh, ja, dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Soire tästä esityksestä. No, on hyvä kuulla teillä kummaltakin ja arvioista, että Makedonia ei ole tai siis on todella ponnistellut päästäkseen eteenpäin, vaikka joitakin ongelmia onkin ollut. Ja siksi ryhmäni toivookin, että teemme tässä poliittisesti vastuullisia päätöksiä. Tiedätte, että nimi konflikti on jatkuvasti esillä Oma ryhmäni on jättänyt tarkistuksen siitä, että neuvottelut Makedonian kanssa tulisi käynnistää välittömästi tämän vuoden alussa. Nyt on useita kompromissiehdotuksia, esimerkiksi sosiaalidemokraatilta, jossa sanotaan, että välittömästi vaalien jälkeen maaliskuussa tulisi aloittaa neuvottelut. Itse voisin todella tyytyä tällaiseen muotoilun tässä ulkoisen valiokunnassa, jos nimi blokaadi, tämä nimikysymys todella saataisiin sivuutettua. Tulemme varmasti äänestämään tästä. Ja minulle tämä merkitsisi sitä, että jos tämä on poliittinen viesti, niin silloin täytyy kaikkien ryhmien esittää vaatimus myös Kreikalle sopia nimi kiista. Ja se, että neuvottelut aloitettaisiin vaalien jälkeen, merkitsi sitä, että Naton 60-vuotis juhlissa annettaisiin mahdollisuus Makedonialle edetä tässä kysymyksessä. Herra Foyere, uskotteko te, että vuoden 1995, tai mikä tämän väliaikaissopimuksen rooli on. Me pidämme sitä edelleen pätevänä. Nimikysymys ei saa estää sitä, että Makedonia ei voisi liittyä EU-hun tai NATOon. Toinen kysymys, jonka haluan esittää, on se, eikö Kreikan toimet nimikysymyksessä myös ole tavallaan toimia vastaan yh- perusoikeuksia ja eurooppalaisia arvoja. Jos näin on, niin ei täällä valiokunnassa, mutta toisaalla tulisi keskustella Kreikan hallituksen kanssa, koska emme voi hyväksyä tällaista ratkaisua. Kuten sanoin, toivomme, että kompromissi pysyy yllä Olisin halunnut esittelijän vielä ottavan kantaa tähän. Tammikuun 15. päivätekstiin on tehty pieni muutos. Silloinhan ryhmät lähenivät toisiaan varsin hyvin. Voisin kuvitella, että jos tämä pysyy tämän kaltaisena, äänestäisimme tämän puolesta. Mutta toisaalta valitamme sitä, että kompromississa 5 ja 6 on päällekkäisyyttä nimi kysymyksessä. No, muuten tämä mietintö on varsin hyvä, mutta ehkä esittelijä voisi vielä ottaa kanta tähän. Um, Nyt suunnitelmassa ensimmäinen kysymyskierros on päättynyt, joten teillä on tilaisuus vastata. Thank you uh, very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä kysymyksistä, joita on tullut esiin. Luonnollisesti Jotkut niistä ovat varsin hankalia vastattavia. Ja minun täytyy miettiä tässä kahta tehtävää ja niin miten ne tavallaan tekevät yhteistyötä, kun pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin parhaani mukaisesti ensinnä. Mitä tulee ajoitukseen siitä, milloin pitäisi neuvottelut aloittaa. Luonnollisesti olemme enemmän kuin valmiita näkemään asioiden edistyvän nopeammin. Ja se, seikka, että ei ole edetty niin nopeasti kuin olisimme halunneet, johtuu puhtaasti siitä, että maa ei täyttänyt suosituksia ja sitä, mitä olimme odottaneet maalta. Komission sen Rein puhui varsin selvästi 2008 maaliskuusta. Hän sanoi, että tässä on kahdeksan prioriteetteja, niistä tuli sitten yhdeksän, kun tehtiin päätös järjestää varhaiset vaalit. Ja jos te täytätte nämä suositukset, niin minulla on tarpeeksi argumentteja esittää suositus neuvottelujen alkamispäiväksi, mutta ikävä kyllä, niin kuin saimme nähdä, tässä epäonnistuttiin. He eivät pystyneet täyttämään koko joukkoa näistä standardeista ja kaikkein vakavin epäonnistuminen tietenkin liittyy itse vaaleihin ja se, että puuttui kestävää poliittista dialogia. Mutta kuitenkin hallituksen reaktio marraskuun kertomuksen jälkeen on ollut varsin myönteistä ja nyt sitten pitää yrittää pitää heidät oikealla äh, reitillä ja saada heidät ymmärtämään se, että jos he täyttävät äh, suositukset, niin silloin luonnollisesti komissio pystyy suosittelemaan neuvottelujen, neuvottelujen alkua. Normaali menettelytapa on, että tämä on vuosittaista prosessia. Toisin sanoen e, seuraava kertomus komissiosta tulee ensi syksynä. Joten jos oletetaan, että vaalit sujuvat kansainvälisten standardien mukaisesti ja kaikki muut kriteerit myös täyttyvät, kriteeri siitä, Eh, kriteerit, jotka on määritelty jäsenyysneuvotteluiden edellytyksenä, niin silloin komissio pystyy perustelemaan suosituksensa syyskuun kertomuksessaan ja esittämään päivämäärää neuvotteluiden alue. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, että ministerin neuvosto, Eurooppa neuvosto voi panna merkille saavutettua edistystä esimerkiksi, jos vaalit todellakin täyttävät standard, niin kuin me kaikki toivomme silloin uskoakseni, olisi varsin sopivaa, että tämä seikka tunnustettaisiin Euroopan Eurooppa-neuvoston päätelmissä aikanaan, mutta mitä tulee komission metodopaan tilanne on varsin selvä ja näin ollen mitä meidän nyt pitää tehdä on tehdä kaikkemme, jotta kaikki suositukset ja kriteerit täyttyvät ja näin sitten komissio saa tarpeeksi perusteluja avata suositella päivämäärää ensi syksyn kertomuksessaan. Nämä kertomukset vaativat paljon työtä. Me siis lähetämme oman panoksemme kuukausittain pääosastoille ja tähän menee kuukausikaupalla työtä pääosasto, päämajoissa, kun he arvioivat, miten maa pärjää eri alueilla – he järjestävät, me pidämme kokouksia Etyjen kanssa, Euroopan neuvoston kanssa, kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Kaikki nämä tiedot otetaan huomioon ja tältä pohjalta komissio esittelee ja laatii kertomuksensa. Ei tällaista voida laatia kädenkäänteessä tai lyhyellä varoitusajalla. Jos asiat siis etenevät myönteisesti, niin toivokaamme, että syksyksi saamme tämän suosituksen. Mitä tulee nimikysymykseen, tämä tietenkin on vielä erittäin iso kysymys, jota täytyy käsitellä. On tärkeää olla sekoittamatta tätä asiaa uudistuksiin. Ja syy, minkä takia komissio ei esittänyt suositusta viimeisessä kertomuksessa, ei mitenkään liity nimikysymykseen, mutta se liittyy täysillä siihen seikkaan, että hallitus ei ollut täyttänyt Kööpenhaminan kriteerejä ja teimme tämän erittäin selväksi. Samanaikaisesti sekä komission jäsen Rehn että korkea edustaja Solana ovat omalta osaltaan tehneet selväksi, että tämän kysymyksen ratkaiseminen on olennainen aspekti kokonaisprosessissa, kun siirrytään kohti eurooppalaista yhdentymistä maan osalta ja EU on rohkaistu molempia osapuolia löytämään keskinäisesti hyväksyttävän ratkaisun ja tässä voidaan onnistua vain äh, rauhanomaisessa rauhallisessa ilmapiirissä, joka johtaa vuorostaan neuvotteluihin. Ja on tärkeää tässä yhteydessä että uudis- hallituksen pitää pidättäytyä miltään toiminnalta tai päätökseltä, joka, saatta, joka saatettaisiin väärin tulkita, joten seuraava neuvottelukierros nemesprosessista pidetään äh, helmikuun alussa, joten me rohkaisemmekin hallitusta sitoutumaan jatkossakin täysin asiaan, jotta, jotta löydettäisiin ratkaisu tähän asiaan, koska loppujen lopuksi on kysymys naapurimaista, ja paljonkin voidaan saavuttaa, jos sopimus tästä löytyy lopultakin, jotta voimme unohtaa tämän asian. Mitä tulee kahteen muuhun kysymykseen, jotka tulivat esille, tiedotusvälineet komission kertomuksessa tehtiin varsin selväksi, että kyseessä on ongelma, nimittäin monet TV-kanavat edelleenkin kuuluvat yksityisiin käsin, eikä sinällään ole huono asia, mutta luonnollisesti silloin tällöin nämä omistajat ovat varsin läheisessä poliittisessa yhteydessä poliittisiin puolueisiin, ja tämä saattaisi vaikuttaa sitten tiedotuksen sisältöön. Siksi onkin erittäin tärkeää, että ponnistellaan sen puolesta, esimerkiksi journalistijärjestöt, jotka edustavat mediaa, niin että he yhdessä hallituksen kanssa pyrkisivät löytämään sellaisia keinoja, että voidaan varmistaa se, että tiedotusvälineet voivat täyttää tehtävänsä riippumattomasti ja työolosuhteet journalistien kohdalla paranevat ja näin voidaan luoda vahvaa motivaatiota riippumattomalle medialle. Tämä on erittäin tärkeää tässä ennen vaaleja, koska tietenkin kiusauksia tullaan tuntemaan joillakin tahoilla, jotta valvottaisiin tiedotuksen sisältöä ja tämä olisi suuri sääli. Ja on tärkeää, ja niin kuin aluksi jo sanoin, hallitukset ovat voittajina tässä asiassa, jos saavutetaan täysin riippumaton tilanne mediassa. Ja mitä tulee sitten etnisiin suhteisiin, kaiken kaikkiaan mielestäni meidän pitää tarkastella sopimussuunnitelmaa menestyksekkäänä mallina sovinnolle. Tietenkin on aivan erityisiä ongelmia, joita on tullut esille menneisyydessä, kuten esimerkiksi pyrkimys eriyttää oppilaita kouluissa, joissa on tällaisia jännitteitä päivittäisessä koulunkäynnissä ja tähän pitää tarttua ja ainoa tapa toimia on niin, että edistetään oppisuunnitelman ulkopuolista toimintaa niin, että monietninen malli todellakin juurtuu yhteiskunnan päivittäiseen elämään ja tällä on suurta merkitystä aivan erityisesti paikallisvaalien jälkeen. Kosovon sitmäisyys tietysti se vaikutti maahan etninen albaani, albaaniväestö tietysti oli tästä varsin tyytyväinen. Samoin jotkut etnisen Makedonian yhteisön jäsenet. Ja sitten nähtiin, että hallitus päätti tunnustaa tämä. Tämä ei suinkaan ollut helppoa, koska hallitus ymmärrettävästi syystä haluaa ylläpitää hyvät suhteet Serbiaan. Ja mielestäni kaiken kaikkiaan tunnustamiskysymys hoidettiin varsin hienovaraisella tavalla ja mielestäni se heijastelee hallituksen halua edis saada aikaan alueellista vakautta ja kuten te tiedätte, se on merkittävällä tavalla osallistunut EUn sotilaisen operaation Bosnia-Herzegovinassa tähän tietysti liittyy varsin, varsin suuret kustannukset heille, koska he menettivät traagisesti 11 sotilastaan helikopterionnettomuudessa. Mutta minä olen toiveikas sen suhteen, että etniset suhteet kaiken kaikkiaan siellä paranevat. Ja on tärkeää, että kaikki tehdään, jotta jatkossakin täysin toimeenpannaan puitesopimuksen Ohridin, Ohridin puitesopimus. Thank you. Now... Uh, Kiitoksia. Nyt meillä on ongelma. Minulla on neljä puhujaa jäljellä ja aika varsin vähän. Pyytäisin teitä rajoittamaan kommenttinne vain minuuttiin. Kirilov. Herra Kirilov. Thank you, Chairman. Just a short comment. First of all, I think... Uh... Lyhyt kommentti. Ensinnäkin meidän pitäisi olla kiitollisia suurlähettilä tästä erinomaisen realistisesta arviosta. Olin parlamentaalisen äh, sekavalikunnassa ja oli erittäin hyvä, että saimme ajankohtaista tietoa siitä, mitä on tapahtumassa. Mitä tulee mediakysymyksiin? Useimmat kollegat, parlamentaarisen sekavalikunnan jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan sitä, että Makedonia jatkaa prosessia. Ja totta kai, mikä on erityisen tärkeää, kuten suurlähettiläs korosti, me tarvitsemme hyvää edistystä nyt vaalien yhteydessä, mutta mediakysymys, joka oli esillä edellisessäkin päätösasemassamme, minusta siinä ei ole tapahtunut tarpeeksi edistystä. Tuo tämän oikea saada, kun puhutte siitä, että media on sellainen, että siihen kohdistuu poliittista suvaitsemattomuutta, mutta toisaalta huolestuttavaa on se, että on ollut hyvin vakavia tapauksia, jossa – jos on sitten puheenvuoroja, jotka koskevat naapurivaltioita, eh, jos sanotaan, että keskeinen kysymys on Kreikka, eh, sanoisin, että näin ei ole, ainakaan Bulgarian osalta, mitä tulee tähän nimikysymykseen, mutta haluaisin ottaa yhden hyvän esimerkin siitä, mitä Makedonian tiedotusvälineissä tapahtuu Bulgarian osalta. Pääministeri viime vierailun aikana eräs suurimmista sanomalehdistä kun että sotasi, että pääministeri muistutti vielä kerran sitä, että Bulgarian valtiopolitiikka ovat kaikki bulgariset sekä primitiiviset että koulutetut bulgarilaiset eh, tulevat pysymään mustina bulgarilaisina. No progress. And... Tässä olisin muuhan tästä, miksi ei ole edistystä. Tuolta viisumikysymyksessä olen ollut tukemassa viisumin vapautta, koska Makedonian kansalaiset ensin voidaan matkustaa. Thank you, Mr. Kirita. Nähdäänkö naapurimaissa, minkälainen tilanne se todellisuudessa on? Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää suurlähettilästä tästä laajasta esityksestä ja tilanne katsauksesta – entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sekä tästä esityksestä, mitä tulee neuvotteluihin. Yksi ainut kysymys. Olen kiinnostunut seuraavasta. Ovatko etniset vähemmistöt edustettuina parlamentissa, esimerkiksi Romania ja Bulgari sekä vähemmistöt? Kiitos. Mr. Stojanov. Стоянов. Благодаря, господин председателю. Аз ще допълня това, което каза господин Кирилов. Аз съм внесъл три по... Кирилов Kirilov sanoi, että on tehnyt kolme tarkistusta ja kaksi niistä on kokenut sen kohtalon, että esittelijä on ne hylännyt. Yksi niistä koskee fyysistä väkivaltaa, joka kohdistuu makedonialaisiin, jotka identifioivat, identifioivat itsensä bulgarialaisiksi. Haluaisin kysyä esittelijältä, miksi hänen mielestään tämä ei ole, onko hänen mielestään hyväksyttävää se, että on tällaista väkivaltaa, tällainen väkivaltaa ja miksi hän sitten on minun tarkistustani vastaan. Niin sitten haluaisin kysyä, onko tietoa, joka koskee sellaista syrjintää, joka kohdistuu ihmisiin, jolla on bulgarialainen kansallinen identiteetti. Kysymys kuuluu siitä, onko Makedoniassa bulgarialainen kansallinen vähemmistö. Se on tietysti hyvin, hyvin pitkälle menevä kysymys, mutta on olemassa bulgarialainen järjestö, joka on tehnyt kanteen, joka koskee ihmisoikeuksia. Tiedättekö samasta tapauksesta? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω από τη συζήτησή μας φαίνεται ότι υπάρχει μια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 Kiitoksia vielä lyhyt vastaus suurlähettiläältä ja sitten esiteltä myös. Pyydän anteeksi, jos en pysty vastaamaan kaikille siinä laajuudessa, kun haluaisin. Tiedän, että en vastannut kaikkiin rouva Beerin kysymyksiinkään. Niin, minun täytyisi todeta, että ennen kaikkea mitä tulee vähemmistöyhteisöjä, on olemassa lukuisia, joilla on edustus myös parlamentissa. Se on ainoa maa, jossa on kunta, jota johtaa romaniyhteisön jäsen. Tämä siis äh, ajatellen vähemmistöyhteisöjä ja hallituksen ponnistelut täytyy niitä tätä tunnustusta tässä suhteessa. Ja mitä sitten tulee ongelmiin, jotka liittyvät Bulgariaan, parasta paratkaista on vuoropuhelu. Kun ongelmia nousee, niin silloin pitäisi käydä keskustelua, vuoropuhelua. Ja totta kai on mahdollista, että voidaan kääntyä kansainvälisen ihmisoikeustuomioistuimen puoleen Strasbourgissa, joka voi ratkaista kysymyksiä, mutta olen varma siitä, että hyvällä tahdolla voitaisiin välttää niitä ongelmia, joita on ollut menneisyydessä, jotka liittyvät esimerkiksi tällaiseen vihan levittämiseen tai tämä on myös mahdollisuuksia ratkaista näitä ongelmia. Mitä tulee tähän Ohridin puitesopimukseen, se tarjoaa parhaan mahdollisen mallin sovinnolle, sillä edistetään monietnistä yhteiskuntaa, joka todellakin vastaa maan etuja. Eikä pidä unohtaa sitä, että kansalaiset sydämessään ovat päättäväisiä, on kansalaisten piirissä on voimakas henki päästä eteenpäin, saada aikaan kompromisseja näissä kysymyksissä, jotka erottavat heitä naapureistaan. He pyrkivät kohti Euroopan integraatiota ja totta kai poliittisten johtajien täytyy nyt tulkita tätä kompromissihenkeä ja äh, pyrkiä liikkumaan eteenpäin, jotta maa voi saavuttaa seuraavan vaiheen liittymisprosessissa. Kiitos. Thank you very much, ambassador. Kiitoksia suurlähetelässä. Ja lopuksi vielä esittelijä Meijer lyhyesti. Puheenjohtaja, erityisesti kaksi kysymystä esitettiin minulle. Yksi Roberilta. Hän sanoi, että pitää kiinnittää vähemmän huomiota nimiongelmaan ja Kreikkaan. No, ymmärrän kyllä. Jo vuosi sitten sanoin toivovani, että seuraavassa päätöslauselmassa meidän ei tulisi enää tai tarvitse sanoa enää mitään tästä asiasta, koska se on, olisi jo selvitetty. jotta pääsisimme nopeasti neuvotteluihin, mutta näin ei kuitenkaan ole käynyt. Ja varmasti neuvottelussakin tästä aiheesta pitää vielä jotakin sanoa. Ja vaikka olenkin aivan yhtä mieltä Berin kanssa, en voi tulla häntä vastaan. Sitten Stojanovin kysymys koskien bulgarialaisvähemmistöä. Pelottelu ja väkivalta ovat aina pahasta. Tämä on todella juuri näin. Ja se pitää torjua. Mutta uskon, että tässä on periaatteessa kysymyksessä vaikeampi, monimutkaisempi asia. Bulgariassa pohditaan sitä, ovatko makedonialaiset oikeastaan bulgarialaisia – ainoastaan Bulgarian variantti. Ja suurin osa on sitä mieltä, että näin ei ole, joten siksi meidän ei tulisi tehdä mitään sellaista, joka tuo pin, tunteet pintaan. Meidän täytyy välttää myös se, että syntyy vaikeita kysymyksiä siis makedonialaiset osittain voivat tuntea olevansa bulgarialaisten sukulaisia, mutta ei mitään alamaisia. Tämä täytyy näkyä tekstissä. Kiitoksia. Aika on vielä jonkun verran, koska me äänestämme, äänestämme keskiviikkona. Joten jälleen kerran suurlähetys lämmin kiitos teidän ajastanne, suorista vastauksistanne ja toivotan teille menestystä vaikeassa tehtävässä ja tietysti myös onnea maalle, josta olette vastuussa. Kiitoksia. Members, uh, ladies jäsenet, Arvoisat valiokuntajäsenet, hyvät naiset ja herrat, me jatkamme työtämme ulkoasiainvaliokunnassa. valiokunnassa. Nyt on erityisosuus, käsitellään energian toimitusvarmuutta. Eri syistä yksi syy on, että valiokunnallamme on ollut tärkeä rooli, kun on laadittu mietintöä yhteisestä tulos ulkopolitiikasta ja energiaturvallisuudesta 2007 ja sitten aktiivisesti on seurannut eri tapahtumia yrittäen korostaa merkitystä, joka liittyy hiljattaisen Venäjä-Ukraina-kriisiin. Ja me olemme tavallaan kääntäneet katseemme eteenpäin ja laat tilanneet eri raportteja asiantuntijoilta Minun tietääkseni Ukrainan ja sopimuksen välillä on nyt allekirjoitettu jo sopimus. Kaaso ei kuitenkaan vielä virtaa, mutta maanantaina tänään 19. päivä ehkä on toivota siitä, että kaasun toimitukset jälleen alkavat. Tämä on siis hyvä aika keskustella energian, energiavarmuutta, ei ajatellen vain aikaisempia hälyttäviä tilanteita soimituksissa, vaan myös sen takia, mitä nyt sitten juuri nyt tapahtuu. on eri avainkysymyksiä. Toimittajien monipuolistaminen, tietysti olemme sitä mieltä, että tämä ei ole enää pelkästään energiapoliittinen kysymys tai kauppakysymys, vaan tämä on myös ulkopoliittinen kysymys ja ulkopuoliset lähestymistavaa tapa, tapaa tarvitaan, niin kuin valiokunta on ennakoinut, ja tämä tapahtuma on osoittanut meidän olleen oikeassa. Olemme tilanneet kolme raporttia. Ensimmäinen asiantuntijalta, joka on jo tehnyt työtä valiokunnassamme, professori Riley, oikeustieteen professori Lontoon City Law Schoolista ja hän toimii myös Brysselissä. Hän on laatinut eh, eh, analyysin South Stream, South Stream ja Nabucco-kaasuputkista. Ja aikaisemmin hän on kertonut tiedoistaan Nord Streamista. Mukana on myös tohtori Andrew Monacom Neson Naton puolustuskollegista. Hän kertoo haasteista ja tilaisuuksista, mahdollisuuksista EUn ulkoenergiapolitiikalle tilasimme tämän raportin äh, syyskuussa. Hän on ottanut huomioon eri suositukset mietinnöstä, josta noin vuosi sitten äänestimme yksimielisesti parlamentissa ja hän on sitten ehdottanut lisää toimia. Yksityisesti sanoisin, että jos kaikki otettaisiin huomioon, mitä tässä, tässä tekstissä on ollut, ja olisi näin no, toimittu, niin tätä järkyttävää energiakriisiä ei olisi syntynyt, joka nyt on käsissä edelleen. Sitten on kolmas tutkimus. Tämän laatia meillä ei ole mukanamme. Tässä käsitellään South Stream as hankkeen turvallisuuskysymyksiä. Professori Baran hän oli mukana kuulemisissamme puolitoista vuotta sitten. Tämäkin raportti on jaettu. Kaikki nämä raportit löytyvät täältä salista ja valiokunnan nettisivulta. Myös meillä on ku, oli kunnia saada mukaamme herra Gerhard Sabatil, joka johtaa Relex-pääosastoa Euroopan komissiossa. Tervetuloa teille myös. Siis hän on myös täällä läsnä ja hän työssään käsittelee aivan erityisesti energiavarmuuskysymyksiä. Mukana on myös hiljattain nimetty henkilökohtainen korkean edustajan avustaja, joka on vastuussa energian varmuuskysymyksen herra Evans. Yeah. We, we start with the, with the experts. Aloitamme tässä järjestyksessä ja puheenvuoron saa professori Alan Riley. Olkaa hyvä. Right. Thank you very much. Kiitos, herra puheenjohtaja. On ilo olla täällä tänään ja puhua tästä raporttiluonnoksesta, niin haluan korostaa, että se on luonnos ja saatte lopullisen luonnoksen pian äh, käsinne ja otan siinä huomioon ne kommentit, joita tänä iltana saan. Käsittelen kahta putkiesitystä, toinen on South Stream ja toinen Nabucco. Aion puhua lyhyesti South Streamista ja sitten joistakin ongelmista liittyen Nabuccoon. Ja sitten estän lyhyen arvion ja sitten voimme keskustella kenties asiasta eteenpäin. On aikaa 10 minuuttia joten aion olla melko lyhyt sanainen. South Stream-hanke, joka olennaisemmiltaan merkitsee sitä, että luodaan putki halki Mustanmeren, joka yhdistää useiden tuhansien kilometrin putkiverkon, jonka kautta toimitaan kaasua Euroopan unionin, on hanke, josta meidän täytyy todeta, että se on pitkälti kyseenalainen ajatellen Euroopan unionia, sen jäsenvaltioita ja ennen kaikkea ihmisiä tai kansoja. Ongelma, joka Satsrimiin liittyy, on seuraavanlainen. Se on kallis. Me puhumme putken rakentamisesta, jonka pituus on 900 kilometriä, esimerkiksi neljästä putkesta, joiden pituus on 900 kilometriä, jotka rakennetaan eh, Mustameren pohjan halki. Kahden kilometrin, kahden kilometrin 2000 metrin syvyyteen. Jos tätä verrataan Nord Streamiin, Siinä on kaksi putkea ja syvyys on vain 200 metriä. Tällaisen putken kustannukset ovat valtaiset. Kansainvälinen energiavirasto eh, äskeisessä maakaasuarviossaan esitti, että hinta olisi 20 miljardia dollaria, joten puhumme hyvin kallista putkesta. Ja on vakavia kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan ajatellen öljyn hintaan liittyvää kriisiin niin, ja sitä, siihen, miksi onko Gazprom kykenevä toimittamaan tämän. Tämän hinnan lisäksi on olemassa myöskin toinen ongelma, joka on hyvin tärkeä parlamentin jäsenille, ennen kaikkea näin vaalivuonna. Tällainen hyvin kalliskustannuksinen putki merkitsee kallista kaasua. Olennaisimmiltaan Venäjän tarjous on se, että me rakennamme teille tämän kalliin putken ja teidän äänestäjänne sitten maksavat kalliin hinnan kaasusta. Ja tämä on vakava kysymys, joka täytyy ottaa huomioon silloin, kun puhutaan tästä esityksestä. Ja mikä tässä on hyvin tärkeää, on se, että me emme ole saamassa mitään uutta kaasua. Mitä, tarjolla, mitä on tarjolla, on vain vaihtoehtoinen hanke sen sijaan, että kaasua pistetään kulkemaan Ukrainan putkien kautta, jos putkien kautta, jotka on jo maksettu, niin että kustannukset ovat alhaisia. Kaasu pistetään kulkemaan uutta putkea pitkin, joka on kallis. Euroopan kuluttajan kannalta tämä merkitsee hinnan nousemista. Totta kai venäläisten vastaus tähän on ymmärrettävästi se, että meillä on vakavia ongelmia Ukrainan kanssa, ja äskettäin olemme voineet nähdä, mitä ne merkitsevät, mutta minun vastaukseni tähän on, että tässä otetaan nyt tällainen ylellinen vaihtoehto käyttöön. Voisi olemassa, olla olemassa vai, halvemminkin vaihtoehto, ja se olisi, että puhuttaisiin kansainvälisestä kautta kuljetussiirtojärjestelystä, eh, neuvoseltaisiin siitä, ja että luotaisiin aikaan avoin eh, kaasun kautta toimitusmenettely, joka koskisi myöskin Ukrainaa, ja eikä sen sijaan pitäisi, sit siis pitäisi rasittaa eurooppalaisia kuluttajia korkeilla kaasun hinnoilla rakentamalla kallis putki, johon ei ole varaa. Toinen kysymys, joka liittyy South Streamiin, on kysymys, joka liittyy eh, sääntelykysymyksiin, jotka siihen liittyvät. Jos se rakennetaan, sen täytyy kulkea Ukrainan ja Romanian talousalueiden kautta. Kumpikin valtioihin todennäköisesti tulee vaatimaan paljon arvioita, jotka liittyvät tähän putkeen. Ukrainalla on tietysti myöskin taloudellisia syitä vastustaa putkea, ajatellen niitä kautta siirtomaksuja, joita se pystyy perimään, mutta tähän liittyy myöskin muita kysymyksiä. Jos putki rakennetaan, sen kautta tulee kallista kaasua Romanian. Haluaako Romania tällaista kaasua, joten sääntelyn kannalta tähän liittyy myöskin tällaisia kysymyksiä, jotka aiheuttavat viivästyksiä todennäköisesti South Simin rakentamiseen. Nämä olivat kysymykset, jotka liittyvät South sim hankkeeseen Nämä ovat todella vakavia kysymyksiä Euroopan unionin kannalta ajatellen nimenomaan kaasun hintaa ja sitä, mikä tämän hankkeen arvo on Euroopan unionille, mikä minusta on kyseenalaista. Miten sitten tulee Nabukkoon? Pääongelma Nabukko-hankkeessa on se, mistä kaasu tulee. Yksi keskeisistä kaasun lähteistä on Iran, mutta siihen liittyy tiettyjä ongelmia, joita ottaa huomioon se, että Iranissa paikallinen kaasun kysyntä kasvaa ja että ei ole tapahtunut investointia kenttiin, joten on ongelmallista, että sieltä tulisi kaasua Eurooppaan. Se paitsi Iran, huolimatta siitä, että se on kolmanneksi maa, jolla on kolmanneksi suurimmat kaasuvarat, se on tällä hetkellä kaasun nettotuoja ja sen lisäksi ovat olemassa tietysti sanktiot, jotka kohdistuvat Iraniin ja jotka tekevät kaasuviennin Iranista vaikeaksi. Tietysti on olemassa potentiaalia ajatellen maakaasuvaroja, mutta vaikka sanktiot jäisivät pois, keski- ja pitkällä aikavälillä vaadittaisiin paljon ulkomaisia investointeja, jotta kaasuvaroja voitaisiin ottaa käyttöön, joten Iran on ongelma. Sitten on mahdollinen arabi eh, kaasuputki, siellä meillä on olemassa turvallisuuskysymyksiä ja sitten kysymys, joka liittyy paikalliseen kysy- kysyntään. Turkmenistan on kenties kaikkein todennäköisimpiä parhaimpia mahdollisuuksia saada kaasua Nabukkoon. Ongelma siinä on se, että Turkmenistan kylläkin on siis paljon kaasua käytössä, mutta, mutta vie aika lailla aikaa ja aiheuttaa kustannuksia ennen kuin nämä kaasukentät saadaan otettua käyttöön. Sisäpääsi tähän liittyy Turkmenistanin hallituksen haluttomuus eh, toimittaa kaasua. Ja tähän liittyy myöskin kansainvälisiä oikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät Kaspianmeren statukseen ja siihen, että Venäjä kenties voi estää Kaspian meren poikki rakennettavan kaasuputken. Joten tähänkin liittyy vakavia ongelmia. Toive, suurimmat toiveet kaasun saamista ovat Azerbaidžanissa. Siellä on kasvivirannikolla huomattavasti kaasua, mutta, mutta tietysti kaasua jäisi matkalla Georgiaan ja Turkkiin, joten tämäkin olisi aika kallista joten meillä potentiaalisesti on olemassa runsaasti kaasua tarjolla, mutta on huomattavia ongelmia, jotka liittyvät siihen, miten tätä kaasua voidaan toimittaa. Ja sen lisäksi on ongelmia ja kysymyksiä, jotka liittyvät Turkin oman roolin kaasun toimittamisessa. Turkki itse haluaa ottaa käyttöönsä paljon suurin osa tästä kaasusta ja sitten tähän liittyy myöskin kauttakulkutoimituskysymyksiä. Miten pitkälle tämä hanke voi edetä ajatellen niitä vaatimuksia, joita Turkki on esittänyt? Tämä on hyvin vakava kysymys. Sitten on myöskin kysymys, joka liittyy eh, tämän Nabukon rahoittamiseen. Talouskriisi ei suinkaan ole ollut tässä avuksi. Tarvitaan eh, huomattavaa varmuutta siitä, että kaasu on saatavilla ennen kuin Nabukko-hanke voi edetä eteenpäin. Euroopanin kannalta tärkeää on miettiä sitä, onko energiavarmuus kysymys todella tärkeä. Voidaanko todellakin äh, sitoa poliittisia ja rahoituksellisia äh, varmuuksia tähän hankkeeseen. Tämä hanke pitää toteuttaa äh, niin, että ollaan tietoisia siitä, että vielä vuosia sen toteuttaminen ja että vielä vuosia sen jälkeen se Nabukko ei voisi toimia niin, että käyttäisi koko sen kapasiteettia. Euroopan unioni on ollut halukas tukemaan sitä, että tehdään sopimuksia, joilla saadaan Keski-Aasiasta kaasua Eurooppaan. Ja pyrkin tukemaan sitä, että poistetaan esteitä kaasun toimittamisen tieltä, mutta kysymys on siis pitkälti sitä, että poliittisesti sitoudutaan tähän hankkeeseen. Mikä on minun arvioni? South Stream todellakaan ei ole Euroopan kuluttajien etujen mukainen ja Euroopan pitäisi välttää asettumasta tilanteeseen, jossa se saa vaihtoehtoisen putken, mutta ei lisää kaasua ja että kaasu, jota toimitetaan, on kalliimpaa kuin aikaisemmin ratkaisu on se, että pyrittäisiin samaan aikaan tässä tapauksessa uusi pöytäkirja, joka koskee kaasun kauttakuljetuksia. Tapukun osalta kysymys on sitten kaasuresursseista, kaasuvaroista. Kaasua on, mutta kysymys on siitä, haluaako Euroopan unioni todellakin edistää energia toimitusvarmuutta, tehdä arvion siitä niin, että ne ongelmat, jotka liittyvät kaasuvaroihin. Kysymys on kuitenkin siitä, että pystytään turvaamaan energian toimitusvarmuus ja tämän liittyy rahoitusta. Sitten on tämä nesteytetyn luonnon maakaasun kysymys. Tätä Etelä-Kaukaasian putkea, joka kulkee tällä hetkellä Bakusta Turkkiin ja sieltä Ceyhanin satamaan Turkissa. Voidaan siellä nesteytetyn nesteytymät muodossa laivoilla kuljettaa takaisin Tämä ei ole yhtä kallista kuin South Streamin kautta kaasun toimittaminen, mutta tämä voisi olla nopea ratkaisu kaasun saamiselle suhteellisen hyvän aikaajan puitteissa. Tämä on sitten olemassa sellainen vaihtoehto, jota pidän kevyenä nabukkona. Tilanne on se, että nyt jo Keski-Aasiasta tulee kaasua Eurooppaan. Kreikan ja Turkin verkostojen välillä on yhteys, jonka kautta tuli Etelä-Kaukasuksen kaasua Turkin putkiverkoston kautta Kreikkaan. Kysymys on siitä, että voidaanko rakentaa edelleen linja Italiaan ja voidaanko laajentaa Turkin putkistojen kapasiteettia niin, että saa lisää kaasua etelä ja voidaanko laajentaa tätä eh, mm, putkistoa niin, että voidaan toimittaa kaasua Kaakkois- ja Keski-Eurooppaan perustavanlaatuinen kysymys, jota tästä täytyy tarkastella, on se, että jos, että tässä on kysymys muustakin kuin pelkästään taloudesta, kysymys on eh, energiavarmuudesta Euroopan unionissa, kysymys on siitä, halutaanko poliittisesti sitoutua tähän, onko unioni halukas tekemään päätöksiä siitä, mihin suuntaan mennään, halutaanko tukea Nabukkoa ja hyväksyä ne riskit, jotka sen toteuttamiseen liittyvät, vai halutaanko noudattaa tällaista kevyt Nabukko-strategiaa. Nämä ovat ne vaihtoehdot, joita Euroopan unionilla on Varmastikin voidaan vielä puhua paljon vielä tästä asiasta, mutta on varmasti puhunut jo pitempään kuin 10 minuuttia, joten lopetan tähän. Kiitoksia. Dr. Reilly ja sitten herra Andrew Monohan Rooman Naton puolustuskollegista. Hän on laatinut tämän esityksen ulkopoliittisista kysymyksistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, on ilo ja kunnia puhua täällä ja saada kertoa kahdesta asiakirjasta, joiden lukemista todellakin varsin paljon pidin. Niin kuin professori Riley, minulla on 10 minuuttia puheaikaa laajasta aiheesta. Yritän keskittyä pariin aspektiin, jotta herätetään keskustelua ja kysymyksiä. Pääkohta, jonka haluan ottaa esille, on, että tarkastelemme asiaa miltä suunnalta tahansa. EUn täytyy tarkastella asiaa energia- toimitusvarmuuskysymyksenä haasteessa kontekstissa poliittisesti ajatellen turvallisuutta ja tietenkin taloudellisesti asiaa tarkastellen myös. Luonnollisesti nyt talous on, kansantaloudet ovat hiljenemässä huomattavalla tavalla. Tar- kilpailemme kilpailta vastaan, jotka eivät noudata samoja sääntöjä. Ja loppujen lopuksi puhumme siis energian epävarmuudesta, toimitusepävarmuudesta. Osa fokuksestani liittyy näissä raporteissa keskittyi sisäisiin kysymyksiin siitä, miten kehitetään sisäistä johdonmukaista infrastruktuurirakennetta, miten varmistetaan solidaarisuus. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä osa mitä tahansa energiastrategiaa. Minun kannaltani katsottuna tässä on kyse siitä, että saadaan aikaan strategisia aloitteita, jos on sisäistä koherenttiutta. Me olemme vahvempia yhteisönä haasteiden edessä ja samanaikaisesti pystymme tarttumaan tilaisuuksiin, kun niitä syntyy. Aloitan lyhyesti Venäjästä, koska oletan, että tämä on nyt ajatusten keskiössä energiakysymyksestä puhuttaessa. Sitten käsittelen kahta muuta pääkohtaa, nimittäin lähteiden monipuolistamista, energialähteiden monipuolistamista. Tässä keskityn aivan erityisesti reitteihin ja lähteisiin ja aikomuksena raportin ensimmäisen kertomuksen toiminnan toiseksi lyhyesti, ta- lyhyesti tarkastelen Naton roolia energian toimitusvarmuudessa. Suuri osa argumentteja liittyy siihen, että EUn täytyy olla mukana yhteistyössä kaikkien kumppaneidensa kanssa – Tämä tarkoittaa tämänhetkisiä kumppaneita, että niitä, joita pyrimme saamaan mukaan, kun monipuolistamme energian toimittajamme, on kaksi asia, kolme asiaa energiavarmuudesta Venäjän ja EUn välillä. Ensinnäkin Venäjä tulee käyttämään huomattavia energiasuhteitaan vaikutusvaltaisesti. Sitten tähän liittyy maantieteellisiä rajoitteita energian toimitukseen Venäjältä sekä kaasun että öljyn kohdalla. Ja kuten me kaikki tiedämme, sillä on monimutkaiset suhteet naapureihinsa. Omalta osaltani olen sitä mieltä, että kaksi avainasiaa tässä liittyvät rajoitettuun tuotantokapasiteettiin Venäjällä sen vaikeat suhteet naapurimaidensa kanssa. Nämä ovat kaksi pääongelmaa, jotka EU kohtaa Venäjä suhteissaan. Sitten lisäkommentteja pitää mielessä, että kiista Venäjän ja Ukrainan välillä tällä hetkellä ja miten se vaikuttaa Eurooppaan, niin mielestäni voimme nähdä tässä EUn kehittyvän perspektiivin EUn suhteen. Varmasti kaikki olette lukeneet tai kuulleet pääministeri Putinin lehdistötilaisuuksia tilaisuudesta 8. ensimmäistä, 8. tammikuuta. Erittäin tiukka suunta. Jos haluatte jotakin tehdä tälle asialle, niin teidän pitää jotakin asialle myös tehdä. Olen sitä mieltä, että Venäjä tulee ottamaan energian mukaan ehdotuksiinsa, kun se pohtii uutta Euroopasta rakennelmaa. Varmasti monet teistä ovat tietoisia siitä, että he ehdottavat sitä, että uudistettaisiin turvallisuusarkkitehtuuria Euroopassa. Oletan, että tämä kiista tullaan ottamaan esimerkkinä siitä, että täytyy muuttaa energiainfrastruktuuria, Jos vastustamme jotakin arkkitehtiä. E- eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri ei toimi. Meidän pitää uudelleen pohtia sitä, jos tai voidaan väittää myös, että Euroopan energiaarkkitehtuuri ei toimi, siksi meidän pitää uudelleen pohtia koko rakennelmaa. Tässä voimme olla myös sitä mieltä, että Venäjä on eri mieltä energian perusoikeuskirjasopimuksesta. Kannattaa pitää mielessä Venäjän kohdalla vielä se, että Venäjän eteen tulee huomattavia taloudellisia ongelmia 2009 vuonna, ja tämä saattaa johtaa myös mielenkiintoisiin poliittisiin asemiin Venäjän kanssa. Tässä yhteydessä kannattaa pitää mielessä mahdolliset paineet ja suhteet Gazpromin ja, val- Gazpromin ja valtion välillä. Jos nyt lyhyesti puhun energiantoimittajien monipuolistamisesta. Ensinnä tietenkin monipuolistaminen on hyvä asia, enkä tätä vastaan väitä. Se on erittäin tärkeää. Kuitenkin siihen liittyy joukko kysymyksiä, kun asiaa paremmin tarkastellaan. Ensinnäkin, miten tämä lisämonipuolistaminen monipuolistaminen edistää EUn solidaarisuutta? Jos pää asiamme on sovellutus, mikä on hyvä. Tavoite pitää mielessä, jos edelleen monipuolistamme energialähteitämme, korostuu kysymys siitä, mitä energiavarmuusuhkia on ja keille. Jo nyt meillä on erilainen ymmärrys ja tulkinta EU-ssa siitä, mitä energiatoimitusuhka tarkoittaa. Ja jos vielä monipuolistamme, niin sitten ehkä tämä kysymys vaan korostuu. Toinen asia, miten lisää monipuolistaminen toimii ilman tämänhetkistä solidaarisuutta, miten pystymme sopimaan siitä, minne monipuolistamme toimituksiamme. Ja kun otetaan huomioon, että meillä on olemassa oleva infrastruktuuri, kuka maksaa monipuolistamisesta ja tarvittavasta infrastruktuurista näinä vaikeina rahoitusaikoina. Mielestäni kolme tärkeää sisäistä kysymystä pitää ottaa huomioon jotta saadaan myös johdonmukaisia vastauksia näihin kysymyksiin. Vielä lisää, lisäkysymys tähän liittyen. Pitäisi kysyä, mitä vaikutuksia monipuolistamisesta on kumppaneihimme? Jos me monipuolistamme tai pyrimme monipuolistamaan kumppaneistamme muualle, mitä he tekevät, etsivät he uusia kumppanuuksia itselleen puolestaan. Ja tässä tapauksessa meillä on sitten suhteita, jotka ovat purkautumassa tavallaan yhteyksistä ja saumoista. Kun ajatellaan monipuolistamista, puolistamista, monipuolisuutta. Tarkoituksena on tietenkin saada mahdollisimman monia energialähteitä, mahdollisimman monia reittejä, energiatyyppejä kuin mahdollista. Kun pyritään monipuolistamiseen, että kaasun kohdalla puhumme silloin siitä, että siirryttäisiin pois yhden päätoimittajan piiristä, Venäjän piiristä ja etsimme luotettavampia, kestävämpiä, pitkän aikavälin kumppaneita ajatellen geologisia lähteitä. Eteläinen käytävän on tässä ollut aivan keskeinen kysymys, mutta mitä kysyisin, kuinka kauas laajalla olemme monipuolistamassa, monipuolistamassa? Ensinnäkin on varsin selvää, kun seurataan tilannetta viime kesän jälkeen, nimittäin eteläinen käytävä on varsin monimutkainen alue, se on epävakaa, siellä on tämä vuoristokarabahin konflikti meneillään, siellä on jatkuvia jännitteitä Venäjän ja Georgian välillä, Mielestäni meidän pitää muistaa se, että vaikkakin me tehostaisimme BTC, BTE, linjoja Bakusta Turkkiin, niin tämänkin eteen, tähänkin liittyy u- turvallisuusuhkansa. Jos siirrytään keskeisen, a- keskeisen kuinka pitkälle voimme olla varmoja siitä, että luotettavia kumppaneita löytyy ja luotettavia energialähteitä myös? Onko tämä parempi suhde tai kumppanuus, onko tämä paremmin etujemme mukaista. Monissa tapauksissa paljon monipuolistamisväitteistä ja argumenteista liittyvät tällaisen lyhytnäköisyyteen. Pitäisi vain siirtyä pois Venäjän piiristä eikä oikein tietää minne pitäisi kääntää toiminta. Olemmeko varmoja esimerkiksi, että Turkmenistan antaa poliittisesti va- vakaamman to- toimituslähteen? Olemmeko varmoja, että muut valtiot lähi alueella, vaikka Iran, pystyvät suurempaan tuottavuuteen, parempaan infrastruktuuriin, ne ovat poliittisesti vakaampia kuin Venäjä. Mielestäni kannattaa pitää sekin mielessä, kun pohditaan monipuolistamisen luonnetta. Tällä alueella puhutaan näistä Baku, Etserun, Baku, Seihun linjoista Nabukosta. Emmekö tässä ole vain vaihtamassa Ukrainaa ja Turkkia keskenään? Siirrämme kaiken, kaikki panoksemme yhdestä vuodesta toiseen. Mikä kantamme Turkin suhteen tietysti onkaan, tietysti Turkki on pääkumppani, ei vain EUlla, vaan kuuluu myös NATOon varsinaisena jäsenen. Meidän pitää kysyä myös, mikä Turkin rooli tulee olemaan. Me kuulimme tässä professori Railin ottavan tämän esille myös kuluvan, no- nousevan kaasun kulutuksen suhteen Venäjään. Nämä ovat valtisin tärkeitä asioita kun pohdimme, saammeko aikaan todellista lähteiden monipuolistamista. Kun katsomme laajemmalle, kauemmas, lähitään, niin se on vaihtoehtoinen toimittaja alueena. No ok, hyvä asia, mutta eihän tämä alue ole kovin vakaa lisäksi, koska EUn yhteisö saa paljon öljyä tältä alueelta, eikä olisiko kovinkaan paljon järkeä siinä, että kaasukin tulisi samalta alueelta, eikö tämä olisi, oliko, olisiko tämä strategista monipuolistamista, kun ajatellaan Pohjois-Afrikkaa, läntistä Afrikkaa. Samanlaisia ehtoja löytyy sieltäkin ja tilanteita. Väittäisin jopa, että voisimme kyseenalaistaa joidenkin pääkaasun toimittajien maiden vakauden, myös kauttakulkumaiden vakauden jos voimme siis sanoa, että kaupallinen monipuolistaminen on järkevää, niin meidän pitäisi kuitenkin ottaa huomioon myös poliittiset ja turvallisuuskysymykset, jotka liittyvät näihin vaihtoehtoihin. Lyhyesti hyppään yhteen aspektiin, joka liittyy asiaan, jota ei ole suoraan tässä raportissa käsitelty, nimittäin kumppa, suhteet kumppaneihin, joita meillä jo nyt on. Täällä mainittiin kansainvälinen energiajärjestö. Tämä on tärkeä suhde. Kuitenkaan ei mitenkään mainittu suhdettamme NATOon. Ja mielestäni tämä on tärkeä kumppani ajatellen potentiaalista riskiä, joka liittyy terroristihyökkäyksiin tai myös piratitoimintaan, mutta terroristihyökkäykset myös tai konflikti energian toimitusyhteydessä. Sitten muutamia etuja, jotka liittyvät suhteisiimme Naton kanssa. Ensinnäkin NATO puoltaa sitä, että sillä on rajoitettu rooli ja se pyrkii täydentämään muita johtavia järjestöjä mukaan lukien Euroopan unioni. Se ei pyri hallitsevaan asemaan. Kuitenkin siihen liittyy, se tuo tiettyjä etuja energiavarmuuteen laajemmin ajatellen. Sillä on laajempi valikoima kumppaneita. siinä siihen kuuluu muun muassa Kanada, USA, Norja ja Turkki. Neljä ratkaisevaa globaalia energiavaltiota. Natolla on suhteita Välimeren valtioihin, Lähi-Itään, Bersianlahteen ja tietenkin Venäjään, joten sillä on laaja kirjo ratkaisevia energiakumppaneita. Se voi hallinnoida väestön puolue hätätilanteissa. Se auttaa tässä EUta, se lisää myös merialueiden suojeluval- suojelumahdollisuuksia. Jos puhutaan sitten nesteytystä kaasusta, moni, suuri osa tästä nesteytystä kaasusta kulkee meriteitse ja tämän takia meripuolella tässä on oma merkityksessä. Puhun tästä varsin lyhyesti, joten kysymyksiin vastaan mielelläni. Mutta ehdottaisin kuitenkin, että tämä olisi yksi pääpuutteista tässä raportissa, jota kannattaa ehkä todellakin pohtia. Siis vahvistaa yhteistyötä olemassa olevien kumppaneidemme kanssa – niiden kanssa kuuluvat tavallaan samaan henkiseen yhteisöön, jos näin voidaan sanoa. Sitten jotakin johtopäätöksiä. EU täytyy kilpailla energiavarmuudestaan epävakaassa maailmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme välineitä toimia. Näin olemme sopineet viime vuosina siitä, mitä meidän pitää tehdä, mutta tässä täytyy saada valtiot, nekin valtiot mukaan, jotka eivät ole aikoneet liittyä EUn, siksi emme voi yksinkertaisesti käyttää vanhoja mekanismeja, jotka liittyvät ulkopolitiikkaamme. Minkälainen aikakonteksti pitäisi ottaa huomioon? Mielestäni aikarajat pitää määritellä 2010, 2015, 2025. Milloin eurooppalainen strategia on viety loppuun tässä aikavälissä? Miten se heijastuu? vaikuttaa kumppaneidemme, minkälaiset aikasuunnitelmat niillä on vuorostaan. Tässä mielessä mielestäni EUn yhteisön pitäisi alkaa uudistuspolitiikan mukaisesti löytämään heikkouksia, puutteita kumppaneissaan ja auttaa niitä niin siinä, missä ne tarvitsevat apua. Nyt tässä on keskitytty vahvuuksiin, joista kumppanit eivät luovu. Ja jälleen kerran kiitän teitä huomiostani ja siitä, että olette kutsuneet minut paikalle. Thank you very much. Uh, Kiitoksia tohtori Monagan ja seuraavaksi Relexistä herra Sabati, olkaa hyvä herr präsident! kiitos puheenjohtaja. kiitän mahdollisuudesta kommentoida näitä kahta tutkimusta joita arvostamme. Ja tässä on oikeastaan ristiriita, jota ei voi välttää. Voin todeta, että käymme keskustelua sellaisena aikana, jolloin kaikki olemme hyvin herkkiä toimitusvarmuuden suhteen, emmekä voi lyhyessä ajassa vastata kaikkiin kysymyksiin. Monet kysymykset, jotka otettiin esiin, niistä puhuttiin jo strategisessa energiakatsauksessamme viime syksynä. Vaikka olenkin ulkoisen valiokunnassa, haluaisin viitata selvästi siihen, että energia toimitusvarmuus koostuu kahdesta aspektista, ulkoaspektista, mutta myös sisämarkkina-aspektista. Haluaisin viitata myös siihen, että on olennaista, että harjoitamme solidaarisuutta, aivan kuten viime päivinä on tapahtunut valtioiden välillä, ja että myös fyysisesti harjoitamme solidaarisuutta olemassa olevin keinoin ottamalla mukaan myös Balti, Baltian maat. Siellä on ensimmäisiä primäärinfrastruktuurihankkeita. Niitä tarvitsemme erityisesti myös eteläisessä Euroopassa. Ja tässä on kyse myös siitä, että puhumme yhdellä äänellä. Tämä kuulostaa ehkä helpolta. Emme tee sitä aina. Ja tämä on myös syy siihen, tai tähän syy on se, että energia- varmuus. Toimituskysymykset ovat jäsenvaltioissa hyvin heterogeenisia ja jäsenvaltioissa on myös erilaisia painopistealueita tältä osin. Yksi tärkeimmistä asioista toimitusvarmuudessa on sisämarkkinanäkökulma. Sitten ulko aspekti. Tämä on uusi ulottuvuus, joka on avattu ja tämä osoittaa, että emme saa laiminlyödä tätä Aiheita On ensimmäinen kerta, tai ei ole ensimmäinen kerta, kun meillä on tällä vuosikymmenellä maakaasun toimitusongelmia. Tämä on jo neljäs kerta. Ja tähänkin on syitä. resurssi, nationalismi kasvaa muuallakin kuin Euroopassa, hinnat nousevat ja tämä liittyy myös siihen, että moninaisuus, jota tarvitsemme, tuo mukanaan erilaisia riskejä maantieteellisesti ja siksi eteläinen käytävä on yksi kuudesta tärkeimmistä hankkeista, josta puhuimme jo viime marraskuussa tarkastuksessamme. Ja voin korostaa näitä kahta näkemystä, kahta kaasuputkea. South Stream on oikeastaan yhteisten etujen mukainen hanke, mutta Nabucco on eurooppalaisten etujen hanke. Olemme jo pitkään käsitelleet tätä ja meidän tulee ratkaista ongelma. Toivottavasti ensi viikolla Budapestissa, kun siinä, siellä järjestetään Nabucco-huippukokous, että tilanne on hieman selkeämpi ja että voimme todella ajatella toteutumismahdollisuuksia pian. Tämä on hanke, joka muotoistaa myös kauttakulkualueita. Tämä on hyvin laaja hanke. Euroopan parlamentti syyskuussa 2007 päätöslauselmassaan viittasi jo siihen, että asiassa täytyy toimia enemmän – Sisäinen näkökulma liittyy tietyn pakettiin ja ulkoinen näkökulma on sellainen, että meidän täytyy ajatella sisäisiä suhteita ja myös käytössä olevia välineitä, kaasu, varastointi, direktiivit, kaasun varastoinnista siis, ja meidän täytyy löytää pikaisempi mahdollisuus hyväksi havaittujen infrastruktuurihankkeiden kohdalla. Siis meillä täytyy olla entistä parempi rahoitus ja toteutusmahdollisuus. Hyvä puheen. Johtaja, ehkä voisin päättää tähän, jos tulee vielä yksittäisiä kysymyksiä, niin vastaan niihin. Kiitos herra Savatil. Ennen kuin avaan keskustelun, salkaa minun esittää lyhyt kommentti Nabukosta ja sitten lyhyt kommentti poliittisista kysymyksistä liittyvät tähän asiaan. Nabukosta tohtori Riley puhui keskiviikkeen pitkän tähtäyksen näkymistä sulkien pois Iranin, mutta samaan aikaan korosti, mitä rajoja on Kasvian ja Keski-Aasian resursseilla. Jos me nyt katsoisimme tällaista hyvin myönteistä, yli, erittäin optimistista skenaariota, ja lähtisimme liikkeelle siitä, että Iranin ydinongelma on ratkaistu ja että Irakissa on saavutettu vakaus, mikä on tietysti asia, joka on pitkällä tätä nähtävissä silloin voitaisiin katsoa, että kumpikin maa voisi täyttää Nabukko-putken kaasulla. Ja sitoutumatta mihinkään asia käyttäen tällaista parlamentaarisen diplomatian mahdollisuutta, olin keskustelun Jalilin kanssa, joka on neuvottelija näissä ydinkysymyksissä Iranissa. Ja tämä oli mielenkiintoista, että näin nyt keskustelen Safarin kanssa, joka on varaministeri Iranissa ja tähän liittyy erilaisia geopoliittisia ja muita kysymyksiä ja ehtoja, mutta jo nyt heillä on 10 miljoonaa kuutiometriä käytössä, josta neljä on jo varannut Sveitsiä ja kuusi olisi jäljellä. Ja muutaman vuoden päästä voisivat fyysisesti tarjota meille 40 miljardia kuutiometriä. Nyt täytyy muistaa, että Nabucco on suunniteltu 31 miljardia kuutiometriä varten ja herra Erdogan on nyt yläkerrassa keskustelemassa puheenjohtajakokouksessa. Ja aina kun meillä on huippukokouksia joko poliitikkojen tai parlamentin jäsenten kanssa Turkista, kaasutoimitukset ovat aina esillä. Ne ovat tärkeä kysymys, koska Turkki on tärkeä. Tämän otti esille myös kollegamme Naton puolustuskolikista. Täällä on paikalla Jaap Schäffert, joka on äh, Naton pääsihteeri äh, äh, ja herra Pytringen, joka on, mm, ja hänen kanssaan keskustelimme, Puhumme tästä kysymyksestä, miten tärkeää Natolle on tämä energian toimiton varmuus. Joten muita mahdollisia vaihtoehtoja on olemassa etäisenä, mutta totta kai todellinen vaihto, ne vaihtoehtoja, todellisia vaihtoehtoja ovat uudet lähteet, uudet reitit. Miksi tämä on sitten niin tärkeää? Ensinnäkin me olimme vähän vakuuttuneempia siitä, että tämä on ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan kysymys, ja kuten tohtori Morgan sanoi, näin on. Kysymys ei ole enää energiapolitiikasta, vaan ulkopolitiikasta. Ja sitä täytyy käsitellä ulkopolitiikan puitteissa – sen mukaisesti, mitä on kirjoitettu Venäjän valtion tulevaisuusstrategiaan, eli sillä todetaan, että tätä käytetään ulkopolitiikan välineenä. Ja ne seuraukset, jotka liittyvät siihen, että miljoonat kansalaiset kokevat epävarmuutta ja vaikutukset, jotka sillä on teollisuuteemme, ja me täällä parlamentaarikon edustamme kansalaisten etuja, ja energiaan liittyvä turvattomuus ja epävarmuus on saavuttanut sellaisen asteen, että sitä ei enää voida käsitellä vain suljettujen ovien takana ja rajoittaa sitä kahdenväliseksi kysymykseksi tai kaupalliseksi kysymykseksi. Vaalit ovat tulossa neljän, viiden kuukauden kuluttua. Kaikki ne, jotka ovat edustamassa täällä ihmisiä, joutuvat vastaamaan valitsijoilleen, jotka kysyvät sitä, mitä tehdään sen turvaamiseksi, että asunnot ovat lämpimiä. Mitä tehdään sen hyväksi, että työpaikat säilyvät ja että teollisuus toimii ja mitä on tehty sen aikaisemmin, että ei samantyyppinen kriisi toistu, etteivät samanlaiset ääritilanteet toistu, kuten se, joka on voitu nähdä Bulgariassa. Ja onko riittävästi solidaarisuutta meidän kesken Euroopan unionissa, kuten aivan oikein herra Savatilotti esille, kun välineet, tekniset ja oikeudelliset ovat olemassa. Tämä korostaa sitä, miten erinomaisen tärkeää poliittisesti on puhua tästä avain horisontaalisesta kysymyksestä, jonka alalla parlamentti on ollut ensimmäinen korostamassa sen merkitystä. Ja mitä vielä sanoa, että media on ottanut huomioon meidän ponnistelumme aivan oikein. Sen, minkä teimme viime vuoden tammikuussa, siinä on sanottu, että Euroopan parlamentti oli ensimmäinen, joka ymmärsi, että Euroopan unionin täytyy puuttua kiistaan yhtenä blokkina ja ottaa mukaan äh, instituutiot neuvotteluihin niin, että kutsuttiin äh, Gazpromin ja Ukrainan kaasuyhtiön edustajat äh, valtuuskunnan kokouksen keskustelman asiasta. Ja nyt annan herran Paskille puheenvuoron ulkoasiavaliokunnassa. Ähm. Kiitoksia. Toivon, että mitä on tapahtunut tänään talvena on todella saanut meitä päättäväisenä tarkastelemaan asiaa vakavissamme. Viime kerrallakin teimme, mutta meiltä puuttui poliittista tahtoa toteuttaa johtopäätöksiä, olemme päätyneet. Nyt johtopäätökset ovat lähes samat, mutta tavallaan ne ovat vieläkin merkittävämpiä ajatellen seurauksia. Ja varmaankin tiedätte, että tämä ei ole pelkästään ulkopoliittinen kysymys. Tämä on strategisesti tärkeä kysymys. Nämä, tämä on se suurta geopoliittista strategista peliä, kun ajatellaan tulevia 50 vuotta. Ja ellemme lähesty asiaa tältä kannalta, emme näe tärkeää johtopäätöstä tässä pelissä. Ja tässä pelissä globaalisuudessa maailmassa, jossa riippuvaisuus on lisääntynyt meidän keskuudessa, me olemme huomanneet, että olemmekin tulleet riippuvaisemmiksi, emmekä riippumatta riippumattomammiksi öljy- ja kaasulähteistä. Ja tämä riippuvaisuus, miten nyt sanoisin, ei ole turvassa hyväksikäytöt. Varmaankin tiedätte, että tätä, tämä on tapa, jolla tilannetta pitäisi tarkastella. Pääongelma, johon kaikkien pitää löytää ratkaisu, on, että voimavarat ovat sijoittuneet epävakaille alueille ja ongelmana on, että emme voi vapauttaa lähteitä tästä vai- epävakaudesta, vaan me voimme vaikuttaa tähän epävakauteen alueella. Toiseksi lähestymistapa, jonka omaksumme asiassa, on joko yksilöllinen tai yhteinen lähestymistapa. Tähän mennessä yksilöllisyys on ollut vallalla ja se on väärin, koska Tämä näkyy muun muassa siinä seikassa, että on vastustusta sen suhteen, että luotaisiin yhtenäiset energiamarkkinat Eurooppaan, ja tämän takia seuraamuksena on myös se, että joillakin tai puolilla meistä edelleenkin on mahdollisuus jäädä Venäjän oikkujen ja kiistojen panttivangiksi. Tämä on seuraus. Tämä on suora seuraus siitä, että on vastustettu sisäisiä, yhtenäisiä energiamarkkinoita EU:ssa. Tietysti Venäjäkin pelaa strategista peliään, koska Venäjä haluaa tavallaan asettaa uudella tavalla tähän kylmän jälkeiseen tilanteeseen ja se haluaa uudelleen kirjata, määritellä säännöt, jossa Venäjä näkyy paremmassa asemassa kuin aikaisemmin. Eiden, me, meidän pitäisi tätä tuomita, koska jos me venäläisiä toimisimme varmasti samalla tavalla, mutta meidän pitää tähän reagoida. Meidän pitää analysoida tilannetta ja reagoida siihen. Sanoisin vielä lopuksi, että viittaan Nabukkoon ja viittaan siihen, mitä ensimmäinen puhujamme sanoi. Ensinnäkin mitä tulee Romanian alusta lähtien – näimme Romaniassa, että South Stream oli Nabukon kilpailija. Joten ei ollut kysymys siitä, kuinka paljon rahaa voimme saada, jos South Stream kulkisi aluevesemme kautta. Mutta tämä oli siis poliittinen strateginen ongelma. South Stream oli kilpailija, joka halusi tappaa Nabukko-hankkeen ja se halusi tehdä tämän ostamalla mahdolliset Nabukon toimittajat ja luomalla South Streamin ja kolmanneksi houkuttelemaan kaikki Nabukko-kumppanit South Streamin piiriin. Ja tämä on fakta. Hän ovat jo allekirjoittaneet South Stream-hankkeen, eikä vain Nabukkoa. Te varmasti tiedättekin, mitä nyt on Venäjällä. Venäjä ei ollenkaan epäröinyt aiheuttaa kärsimystä niille, jotka yrittivät kuitenkin myönnytellä Venäjää. Tämä on hyvä merkki siitä, että kun mennään ongelman ytimeen, Venäjä ei ollenkaan epäröi viedä eteenpäin omia nationalistisia intressejään. Isäre Basku sitten herra Oniskevits, ulkoisen valiokunnan varapuheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin mennä eteenpäin vielä siitä, mitä hän Paski sanoi. Ja haluaisin kysyä, Miksi me olemme niin saamattomia tässä Nabukko-kysymyksessä? Me olemme noidan kehässä, mitään ei tapahdu. Tai ainakin on sellainen tunne, että mitään ei ole tapahtumassa Nabukon osalta. Mahdolliset kaasun toimittajat Nabukko-putkeen, niin heidät Venäjä on helposti houkutellut allekirjoittamaan pitkän aikavälin sopimuksen Gazpromin kanssa – niin, että kaasu, jota tuotetaan Turkmenistanissa ja Kasakstanissa, toimitetaan eteenpäin venäläisten putkien kautta. Me olemme aikaisemmissa päätöksissä antaneet ymmärtää, että Euroopan unionin pitäisi itse asiassa äh, sitoa tietty määrä rahoja tähän äh, toimintaan samalla tavoin kuin Galileo-hankkeeseen, koska Nabucco on strategisesti tärkeä. Ja tämä on sellainen asia, joka meidän pitäisi tehdä. Toinen kysymys kuuluu, minä haluaisin kiinnittää huomioon seuraavan elementtiin. Ongelma, joka meillä on Venäjän kanssa, ei ole pelkästään se, että Gazprom on ainoa kaasun tuottaja. Gazprom on ainoa kaasun toimittaja. Ja sama koskee myöskin öljyä. Se on vain yksi poikkeus, yksi putki Venäjällä, jota venäläiset itse omista. Se on CBC, tämä Kaspian meren alueen yhtiö Caspian Pipeline Corporation. Ja nämä, jos putket eivät ole Gazpromin valvonnassa, eivätkä Venäjän valtion valvonnassa Gazpromin kautta, silloin tilanne voisi olla toisen näköinen. Ja paradoksaalista on se, että jos voisimme kuvitella sellaisen tilanteen, että tässä on putki Venäjän maaperällä, jota Venäjän valtio ei hallinnoi eikä valvo, olisimme paljon paremmassa tilanteessa. Sitten seuraava kysymys on se, että ajattelen sitä, että tekniikkaa, energiatekniikkaa kehitetään. Ajattelen Stockmanin kenttiä, niiltä tullaan myöskin tuottamaan äh, käyttöä käyttäen LNG-tekniikkaa. Ja se on liittokaasun nesteyttämiseen. Tämä on huomattavasti houkutteleva vaihtoehto, kun rakentaa putkia Etelä-Eurooppaan. Herra Rofsing, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia erittäin tietorikkaasta, tärkeästä keskustelusta. Tähän asti haluaisin mainita pitkän aikavälin hankkeen, joka liittyy Pohjoisnapaan. Tehän tiedätte, että jää on sulamassa ja alueesta tulee jäätön muutamassa vuodessa, ehkä jopa alle viidessä vuodessa. Ja voidaan jo nähdä, että siellä on valtavia kaasu- ja öljyvarantoja Pohjoisnavalla. Grönlanti on tässä olennaisessa roolissa ja se on Tanskan kautta kumppani. Tätä kautta voidaan e- edistää kaasun, öljyn hyväksikäyttöalueella. Tämä tarkoittaa sitä, että nesteytettyä luonnonkaasua voitaisiin tältä alueelta Eurooppaan kuljettaa. Resurssien uskotaan olevan tällä hetkellä valtavat ja selvästikin jo nyt taistellaan Tanskan, Venäjän ja Kanadan välillä ja yritämme saada Tanskan puolella kansainvälisen Haakin tuomioistuimen ratkaisemaan tämän kiistan ja kumppanimme ilmeisesti ovat tähän suostuneet, mutta jos tarkastellaan asiaa pitkällä aikavälillä, niin kuin tänään tässä keskustelussa on tehty, tämä voitaisiin nähdä vaihtoehtoisena tai täydentävänä pikemminkin, täydentävänä toimituslähteenä EU-hun. Sitten vielä lopuksi. Solved a lot of things Bulgarialla ei ole kaasua, mutta olisimme voineet ratkaista paljonkin, jos meillä olisi hyvät verkostojen yhtenä, yhteen toimivat verkostot, mutta näin ei kuitenkaan ole. Meidän pitäisi kehittää verkkojen yhteen toimivuutta erityisesti, kun ollaan siirtymässä suurempaan tuulienergian käyttöön. Me tarvitsemme kansainvälisiä yhteyksiä, joihin liittyy vahva suuri siirtokapasiteetti. Kiitoksia. Vain kommenttina. Olen pyytäneet asiantuntijan raportin Arktisen alueen kaasuvarmasti herra Kellon. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia hyvin eh, valaisevasta tavasta antaa tietoa. Mutta tulos näistä kaikista esityksistä on se, että halpojen ja sujuvien kaasutoimitusten aikakausi on ohitse ja kaasu on tulossa muutenkin joka tapauksessa kalliimmaksi, mutta minusta järkyttävä uutinen oli se, mitä me kuulimme South Streamista. Ja se, että tähän liittyy poliittisia virheitä tai poliittisia virhelaskelmia, joita jotkin maat ovat tehneet siinä toivossa, että ne saisivat halpaa kaasua vaihtoehtoista kaasuputkea myöten, jota Venäjä tarjoaa. Joten minusta luotettavuus on lähiaikoina mitä tärkeintä. Ja niin kuin tavallista autoritääriset hallitukset ja diktatuurit tulevat olemaan lähemmän luotettavia ja taipuvaisempia käyttämään kaasua aseena saadakseen poliittisia tavoitteitaan lävitse. Haluaisin palata siihen, mitä herra monogen sanoi siitä, että on välttämätöntä vahvistaa yhteistyötä samanhenkisten kumppaneiden kanssa, eli vahvistaa transatlanttista yhteistyötä, koska me tarvitsemme enemmän luotettavuutta. Ja toinen avainsana on tietysti solidaarisuus. Kollega Pasku puhui siitä. Me meidän täytyy kohdata tämä ongelma, joka liittyy siihen, että on tällaisia yksilöllisiä ratkaisuja ja pyritään etsimään lyhyen tähtäyksen ratkaisuja ja sitten vaihtoehtoisena tällaiset pitkän tähtäyksen strategiset ratkaisut ja pyrkiä yhdistämään nämä. Mitä tulee tähän energiaperuskirjan äh, tehokkuuteen ja siihen liittyvän pöytäkirjan tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen tässä samassa huoneessa Venäjän ulkoasevaliokunnan puheenjohtaja vuosi sitten kertoi meille, että Venäjä on allekirjoittanut energiaperuskirjan silloin, kun se oli heikko. Ja nyt se on valmis neuvottelemaan uudestaan sen, koska sillä on sellainen tunne, että se suosii kuluttajia eikä tuottajia. Toinen kysymys liittyykin sitten nykyiseen Venäjän kykyyn tuottaa riittävästi maakaasua, koska Tilastot osoittavat, että Gazpromin tuotanto on jämähtänyt samalle tasolle viimeisten kahdeksan vuoden ajan, ja tämä voitaisiin näyttää välittömänä tuloksena siitä, että yhtiöstä on tullut poliittinen. Severin. Kiitoksia puheenjohtaja. En aio toistaa kollegojen huomioita. Olen samaa mieltä pääasiassa siitä, mitä on jo kuultu. Haluan vain lyhyesti todeta, että kyllä voimavarat ovat sijoittuneet epävakaille alueille, mutta en ole varma, että pitäisi toimia silläkään tavalla, että kun että alueet, joilla, joilta, löydöks, joilta löytyy öljyä, kaasua, että niistä tulisi ää, epävakaita. Siitähän se johtuu, että epävakautta on syntynyt alun perin, luonnonvaroja täältä on löytynyt. Mutta haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja esittää pari kysymystä professori Riley ja Monaghan. Ensinnä, kun te olette asiantuntijoita, oletteko sitä mieltä, että EUlla voisi olla järkevää, tehokasta, onnistunutta ulkopolitiikkaa energiakysymyksessä ilman sisäistä yhteistä energiapolitiikkaa? Te otitte esille, ainakin herra Monakan, että mahdollinen konflikti saattaa syntyä solidaarisuuden ja monipuolistamisen välillä. Voitaisiinko tällä konflikti ylittää ja voittaa, jos... Voidaanko se voittaa vain, jos meillä on todellinen yhteinen energiapolitiikka, eikä vain pelkkää tuntemusta moraalisista solidaarisuuden velvoitteista. Ja toinen kysymykseni. That uh, many Russian representatives said that any